Well, good afternoon, dear colleagues. Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Buenos dias, sana puheenjohtaja. Dzień dobry. Nähdäkseni hyväksyttiin hieno ajatus osallistua maanantailtapäivänä valiokunnan kokoukseen – ja kuten tiedättekin, tulkeilla on työtaistelutoimia. Ihmisarvoista työtä kannattaa tukea mielestäni, joten haluaisin pyytää joten haluaisin pyytää, että tulkit lukisivat lausuntonsa meille. Tulkeilla on työtaistelu käynnissä 35. päivää. Emme keskeytä kokousta, mutta emme myöskään työskentele yli annetun työajan. Kiitok- Kiitoksia. Voimme aloittaa kokouksen. Ensimmäinen kohta, esityslista hyväksyminen. Toivottavasti kaikki Olette saaneet esitystä, onko siihen huomautuksia? Ei, esitystä on hyväksytty. Toinen kohta. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen 16.17. toukokuuta 2018. Onko vastahuomautuksia? Jos ei ole, Niin jos kokouksen loppuun mennessä ei tule huomautuksia, niin niitä pidetään hyväksyttyinä. Joten aloitetaan sitten ensimmäinen varsinainen asiakohta esityslistalla. 15.30-16.10 eli 40 minuuttia on aikaa käytössä mietinnölle, joka koskee nopeaa laajakaista infrastruktuuria. Sen esittelee Rova Ivanova Euroopan tilintarkastustuomioistuimesta. Haluaisin esitellä hänet. Niin muistuttaakseni siitä, että Ivanova on jaoston kaksi puheenjohtaja tilintarkastustuomioistuimessa, joka vastaa tarkastuksista alalla investoinnit kohesion kasvuun ja osallistamiseen kun aikaa on vain 40 minuuttia tähän kohdalle, haluaisin ehdottaa, että Ruba Ivanova esittelee asian 10 minuutin ajan. Sitten koordinaattorit tai heidän korvaajansa kustakin ryhmästä esittelevät omat ajatuksensa kahden, kahdessa minuutissa ja kaikki muut halukkaat saavat sitten käyttöönsä minuutin per puheenvuoro. Sitten haluaisin pyytää, että Rova Ivanova vastaa tai kommentoi puheenvuoroja. Ja sitten lopuksi toivon, että voisimme sitten päättää tämän kohdan käsittelyn. Puheenvuoro on teillä, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minulle on aivan suunnaton ilo olla täällä Itävaliokunnan vierana. Me esittelimme suurimman osan erityiskertomuksista me kontvaliokunnassa. Täällä näkyy vanhoja kollegoja siitä valiokunnasta. Tämä on minulle ensi kerta tässä valiokunnassa, joten kiitos kutsusta. Saapu esittelemään tämä äärimmäisen mielenkiintoinen aihe. Laajakaistan kattavuus koskettaa meitä kaikkia varmasti. Kaikki käytämme matkapuhelimia, tietokoneita ja tätä silmällä pitäen tarvitsemme hyvän laajakaista kattavuuden. Erityiskertomuksen otsikko tänään on laajakaista jäsenvaltioissa. Ja vaikka edistystä on tapahtunut, niin kaikkia 2020 tavoitteita ei tulla saavuttamaan. Laajakaista on määritelmä, joka kuvaa nopeita internetyhteyksiä, jotka ovat tarpeen digitaalisella aikakaudella. Hyvät internetyhteydet ovat tarpeen ei ainoastaan sen takia, että eurooppalaiset yritykset pysyvät kilpailukykyisenä globaalilla, globaalilla markkinoilla, vaan se on tärkeää myös sosiaalisen osallistamisen kannalta. Mikä meillä on lähtökohta? Eurooppa 2020 strategiassa meillä on digitaalinen agenda, jossa on tietty määrä tavoitteita. 2013 asetettiin tavoite peruslaajakaistalle kaikille eurooppalaisille 30 megabittiä per sekuntia per sekunti ja vuoteen ja tavoite on, että vuoden vuoteen 2020 mennessä kaikille eurooppalaisille voitaisiin suoda nopea laajakaista 30-100 megabittisekuntia. Ja vuoteen 2020 mennessä halutin halutaan myös varmistaa se, että 50 prosenttia eurooppalaisista kotiin talouksista käyttävät huippunopeita laajakaistaa, eli jossa yhteyden nopeus on yli 100 megabittisekuntia. Eli tämä ultranopea on yli 100 megabittiä per sekunti. Ja tässä on tietty määrä poliittisia toimenpiteitä, joita alustettiin, jotta tämä voidaan varmistaa. Budjetti on 15 miljardia euroa 2014-2020 ohjelmakaudelle tukia 6,4 miljardia euroa lainoja EIPstä, ESIR-hankkeita, eri, hyvin laaja kattaus erilaisia rahoitusmenetelmiä. Mihin meidän tarkastus perustuu. Me halusimme katsoa, kuinka tehokkaita EUn toimet ja jäsenvaltioiden toimet ovat, jotta nämä kolme 2020 eh, laikasta tavoitetta ovat, eh, miten, mitä on tehty, jotta nämä saavutetaan ja onko komissio valvonut, että nämä tavoitteet saavutetaan. Lisäksi haluaisimme katsoa, ovatko jäsenvaltiot luonneet riittävät strategiat, että nämä saavutetaan nämä tavoitteet ja onko nämä strategiat pantu asianmukaisesti täytäntöön. Tarkastus kattoi nykyisen ohjelmakauden 2014-2020 ja edellisen ohjelmakauden 2000 7.2013. Tässä katsotaan kaikki eri rahoitusväylät ja myös EIP-lainat. Me vierailimme viidessä jäsenvaltiossa, Irlanti, Saksa, Unkari, Puola, Italia. Tapasimme avain sidosryhmiä näissä maissa. Tässä seuraavalla kalvolla on katsaus nykytilanteeseen – koskien nopeaa internetyhteyttä vuodesta 2016 lähtien. Nopea internetyhteys on siis 30-100 megabittiä per sekunti. Vaaleamman vihreä on se, missä kattavuutta ei ole, ja tumman vihreä on se, missä kattavuus on hyvä joten tätä tuskin saavutetaan tätä tavoitetta ainakaan vuoteen 2020 mennessä. Yleinen päätelmämme tarkastuksesta on se, että tietyt tavoitteet on jo saavutettu peruslaajakaista kattavuus aina 30 megabittisekuntiin saakka, niin tämä on saavutettu vuoteen 2016 mennessä. Joskin strategian takaraja oli 2013, se oli strategian tavoite, mutta vuoteen 2016 mennessä kaikki jäsenvaltiot olivat huolehtineet, että peruslaajakaista kattavuus on halutulla tasolla, mutta nopean ja ultranopean internet tai laajakaistan suhteen mm, tilanne ei ole kovinkaan lupava, varsinkaan mitä tulee ultranopean yhteyteen. Maaseutu on erityisen ongelmallisessa tilanteessa. Vuoteen 2017 mennessä 14 jäsenvaltiolla oli alle 50 prosentin kattavuus maaseudulla. Ja kolmas tavoite, joka on se, että 50 prosenttia kotitalouksista omistaisi huippuun pelaajakaista yhteyden, niin noin ainoastaan 15 prosenttia kotitalouksista käytti tällaista nopeaa yhteyttä, joten tässä oli melkoinen ero tavoitteeseen verrattuna. Näistä ongelmista huolimatta, mikäli jäsenvaltioiden suunnitelmat pannaan täytäntöön halutulla tavalla, kolme jäsenvaltiota viidestä, jossa vierailtiin, saattaisivat saavuttaa komission tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Ja komission tavoitteet vuoteen 2025 mennessä oli se, että jäsenvaltioilla olisi ultranopea internetyhteys tietyssä määrässä jäsen tietyllä kansallisella eri jäsenvaltiossa heikkouksia laajakaista strategioissa, joita havaitsemme tarkastuksessa. Kaikki jäsenvaltiot ovat laatineet laajakaista strategiat – mutta ne, joita arvioimme, löysimme puutteita. Tietyt jäsenvaltiot olivat myöhässä, mitä tuli strategia viimeistelemiseen. Joskus tavoitteet eivät olleet linjassa EU 2020 tavoitteiden kanssa. Ja ainoassakaan jäsenvaltiossa, jossa vierailimme, ei oltu asetettu tavoitteeksi tätä kolmatta tavoitetta, jonka mainitsin alussa, nimittäin se, että puolissa kotitalouksista olisi ultranopea internetliittymä. Se oli jäänyt puuttumaan näistä strategioista. Lisäksi kaikki jäsenvaltiot eivät olleet puuttuneet näihin vanhoihin internetyhteyksiin. Ne, jotka tuovat puhelinlinjojen avulla, niin tällä oli tiettyjä seurauksia. Kuten tiedätte, on olemassa erilaisia infrastruktuuriratkaisuja – internetyhteyksiä varten. Vanha malli on kupariverkot, lisäksi on kuitu, langaton, internet, eri ratkaisuja ja näillä on tiettyjä seurauksia. Tänne ovat seurausta jäsenvaltioiden tekemistä päätöksistä. Mielenkiintoista oli myös se, että mitkä olivat edistyksen tekijät, kehittymisen tekijät, jotka estivät tavoitteiden saavuttamista. Eräs rajoittava tekijä, kuten aina, liittyy rahoitukseen. Tutkimusten mukaan, komission tutkimusten mukaan, vaadittu summa, jotta tavoitteet saavutettaisiin, arvioitiin 250 miljardin euron saakka. Se oli arvio vuonna 2013. EIP arvioi, että puolet kustannuksista koituu maaseutualueelta. Ja maaseudun internetyhteyksien ja esikaupunkialueen internetyhteyksien par- parantaminen ei ollut hoidettu kunnolla kolmessa jäsenvaltiossa viidestä. Ja ei perahoitumat esirahankkeet eivät keskittyneet niille osa-alueille, joissa tarvitaan kaikkein eniten julkista tukea. Eräs toinen asia, jota tutkittiin, liittyy kilpailuun ja oikeudelliseen ympäristöön. Irlannissa ja Saksassa oli tiettyjä ongelmia. Ja viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, Katsottiin myös, kuinka tehokkaasti eri rahoituslähteiden välillä koordinoidaan, otan huomioon myös ohjelmien kestot. Koordinaatio takasi varman laajakaista yhteyden ja kahdessa jäsenvaltiossa, jossa vierailtiin, todettiin, että johtuen osavaltioiden rakenteesta, järjestäytymisestä tai epäonnistunut koordinaatio eri ohjelmakausien välillä, niin tämä koordinaatio oli rajoittavana tekijänä laajakkaista yhteyksien kehityksen kannalta. Kuten kaikissa erityiskertomuksissa, meillä on suosituksia, jotka perustuvat löydöksiin. Me teemme kahdeksan suositusta komissiolle, strateginen suunntelu, sääntely, ympäristö, setä, tuetaan kilpailua. Nämä asiat nousevat esiin. Lisäksi halusimme suositella jäsenvaltioille, että nämä kehittävät uusia tarkistettuja suunnitelmia, joita voidaan saavuttaa nämä tavoitteet. Lisäksi suosittelimme, että kaikkien jäsenvaltioiden olisi katsottava kansallisen sääntelyviranomaisen mandaatti suhteessa EU-puitteisiin, mitä tulee kilpailuun ja oikeudelliseen ympäristöön. Ja ihan lyhyesti tässä seuraavalla kalvolla nostetaan esiin, mistä kertomus oikein kertoo. Ja totta kai vastaan mielelläni kaiken kysymyksiin. Uh, Kiitos teille alustuksesta. Ehkäpä herra Kalin Pada, joka tuli teidän kanssanne tänne, voisi esittää muutaman huomion. Haluatteko lisätä jotain? Alustukseni Selvä. Ensimmäisenä mahdollisuuden saa esittää ideoita on EPPstä herra Boni. Kiitos oikein paljon tästä esityksestä. Mielestäni on mielenkiintoista tietää tilannearviosta, mutta toisaalta on myös hyvä tietää, miten nämä kaikki asiat toimivat, kun keskustelemme tästä ja huomenna äänestämme tästä sähköisen viestinnän koodeksista, säännöstöstä. Ensimmäinen kysymykseni liittyy siihen, että kun kysyttiin tai kysyttiinkö jäsenvaltioilta ympäristöstä, eli miten on päästy edellisiin tavoitteisiin, mitkä olivat uudet haasteet 5G-verkkoon liittyen. Joissakin jäsenvaltioissa asia ei ole yhtä niin selvää ja selkeää, ja työtä ei ole vielä saatu päätökseen ja tavoitteita ei ole saavutettu, näitä aiempia tavoitteita, mutta samanaikaisesti pitäisi jo kohdistua 5G-verkkoon liittyviin tavoitteisiin. Toinen kysymykseni liittyy kansallisiin strategioihin, koska aikaisemmin esitetty tiettyjä vaatimuksia. Ja sitten oli vielä tämä 5G-verkkoa koskeva tiekartta, etenemissuunnitelma. Ja vuoden 2000 2017 loppuun mennessä 2018 alusta piti saada käyttöön uusi kansallinen uudet kansalliset strategiat ja verkostot, tämä 100 megabittiä sekunnissa piti olla jo käytössä ja on nyt uusiakin haasteita tässä, niin mitä te tiedätte asiasta ja mitä mieltä olette siitä? Kolmanneksi mainitsitte suuren ongelman, josta mekin olemme tietoisia, nimittäin pääsy internettiin tai internetverkon laatu maaseutualueilla on ongelmallinen. Ja yksi syy tähän liittyy väestöön, mutta se ei ole pelkästään yksi syy. Voisitteko vähän valottaa? muuttaa tätä asiaa. Näistä, voisitteko siis kertoa enemmän syistä, jotka tähän ovat johtaneet? Ja sitten kun puhutaan sääntelyympäristöstä, ette puhuneet taajuuksien jakamisesta. Se ei ollut tässä mukana. Oliko se ollenkaan mukana erityiskertomuksessa vaiko ei, koska näiden tavoitteiden täytäntöönpanon kannalta 30, 50, 100 megabittiä sekunnissa, niiden kannalta on tärkeää tietää, miten ähm, jäsenvaltiot edistyvät näissä haasteissa. Thank you very much, despite of the fact... Kiitos huolimatta siitä, että ylititte puheaikanne niin Rova Virkkunen, olkaa hyvä. Yes, thank you, Chairman. I'd like to thank... Kiitos, minäkin haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta arviosta. Se on hyvin tärkeää, että tällaista työtä tehdään, koska se on olennaista koko Euroopalle ja tulevaisuudellemme, että on hyvät digitaaliset yhteydet kaikkialla Euroopassa ja on kovin, se on myös hyvin tärkeää, että valiokunta edistää edistystä kaikkialla. Arvioitte viitteeri jäsenvaltiota Löytyykö hyviä esimerkkejä siitä joukosta? Onko ollut menestystä ja voidaanko jostain oppia hyviä käytäntöjä, parhaita käytäntöjä, joita voitaisiin oppia muistiasevaltiosta? Painotitte kovasti strategisen suunnittelun ja sääntelyympäristön merkitystä ja myös sitä, että tuetaan kilpailua. Mutta onko meillä tarpeeksi rahoitusvälineitä Tuliko esiin ongelmia siinä, että onko tarpeeksi välineitä rahoittaa infrastruktuurin rakentamista esimerkiksi niillä alueilla, joista herra Boni puhui, maaseutualueet, joissa ei ole paljon väestöä. Onko tarvetta löytää lisää välineitä tällaisten alueiden rahoittamiseen? Voiko sekin olla markkinaperustaista mielestänne? Well, thank you very much. Kiitos kovasti kysymyksestä. Sitten eteenpäin. Oliko Alderyhmästä edustajaa? Ei. Vihreät? Ei. Arvoisa Guen kollega? Ei. Ei halua kommentoida. EFTD tai ENFn edustajia? Ei. Muita osallistujia ehkä? Eli minulla on puheenvuoro koska minäkin olen yksi muu osallistuja. Joten kysyisin, kun tänne nähtiin tuo kartta, niin on mielenkiintoista tuo väestötiheys. Jos Penelux maat erityisesti väestötiheys suuri on otettu suurta internetnopeutta käyttöön – mutta Etelä-Italiassa oli myös kovin tumma väri. Miksi näin on? Sehän on tyypillinen maaseutualue Barin alueella. It- Italian hallitus on tukenut aluetta, teollisuutta on ollut siellä. No mitä siellä on tapahtunut? No, hyvin vaaleanvihreällä oli toiselta Ranska, mikä tarkoittaa, että kovin tehokkaita ponnistuksia ei ole näillä alueilla Ranskassa saada käyttöön suurinopeuksista internetiä. Tämä oli minun kysymykseni, joten rouva Ivarova, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon. Kiitos hyvin mielenkiintoisista kysymyksistä ja kommenteista. Ja niistä kuulimme, miten tärkeä asia laajakaista onkaan kaiken kaikkiaan taloudelle, EUn kilpailukyvylle kokonaisuutena. Ja nyt Bonin kysymyksiin. Ensinnäkin 5G-verkkoon liittyvät haasteet, mutta ennen kuin puhutaan näistä 2025 tavoitteista ja gigabiteista, niin on kolme tavoitetta, jotka jo aluksi mainitsin, ja ne olivat 2025 vuoden tavoitteet eli ainakin yksi giga. Ja se, oli, se on tärkeä talouden vauhdittaja. Ja sitten maaseutualueille tämä 5G-verkko, katkeamaton, ja kaikkiin kotitalouksiin vähintään 100 megan per sekunti nopeus. Ja nämä haasteet ovat aiheuttaneet vaikeuksia tai nämä uudet haasteet aiheuttavat vaikeuksia, koska vanhojakaan vuoden 2020 tavoitteita ei ole vielä kaikkialla saavutettu. Ja joskus voidaankin miettiä, mikä on parempi, 5G-verkko vai kupari vai kuituverkot, kuitukaapelit. Mitä tässä oikeastaan pitäisi valita, sitä joskus mietitään. Ja tilintarkastustuomioistuin ei tietenkään ole niin hyvin perillä näistä teknisistä seikoista, mutta voimme kuitenkin sanoa, että 5G ei, tai sen, ei, sen pitäisi täydentää valokuitua eikä korvata sitä. Ja tällainen perusinfrastruktuuri tarvitaan 5G-verkkoon. Se perustuu siihen kuituun. Ja Toivon, että tämä on vastaus kysymykseen, niin ainakin tämä on se, mitä me voimme omasta puolestamme sanoa. Mutta jotta nämä 5G liittyvät tavoitteet voivat toimia tai saavuttaa, niin sitten on oltava infrastruktuuri valmiina. Ja eri jäsenvaltiot valitsevat eri tavoin. Meillä ei ole mitään yhteistä eu laajuista laajakaista politiikkaa ja se tarkoittaa sitä, että kukin jäsenvaltio on itse vastuussa asiasta ja niillä on myös toimivalta valita, mihin, mitä vaihtoehtoa ne lähtevät kehittämään. Ja menenkin nyt seuraavaan kysymykseen strategioista. Eli kaikki jäsenvaltiot voivat kehittää omia strategioitaan ja me vierailimme viidessä jäsenvaltiossa. Saksassa esimerkiksi on päätetty noudattaa mallia, jossa lähdetään kehittämään uutta jo aiemman kuparikaapeliverkon päälle. Eli siellä on vanhat puhelinverkostot. Se on tietysti halvin teknologia, mutta ei kuitenkaan mahdollista sitä nopeinta laajakaistaa. Eli ehkä tarvittaisiin uudempaa teknologiaa ja jos halutaan parempia palveluita niin, että voidaan, eli nyt jos tätä jatketaan näin, niin ehkä päästään 60 megabittiin sekunnissa tai sataan, jos käyttäjiä on vain vähän, mutta kaikki tämän teknologian nopeus riippuu myös siitä, kuinka paljon käyttäjiä kulloinkin on. Eli, mutta jäsenvaltiot näyttävät yleensä valikoivan jonkun yhden teknologian. Ja sitten Italia, jonka puheenjohtaja mainitsi. Ja Rouva Virkkunen myöskin tiedusteli hyvistä käytännöistä, parhaista ja esimerkkeistä. Me emme mitenkään tässä arvioineet jäsenvaltioiden suoriutumista sinänsä, mutta meillä oli viisi jäsenvaltiota tarkkailun kohteena ja sieltä saimme niitä esimerkkejä. Ja e- ehkä tietyllä tavalla nähdään siitä, että kaikki 28 jäsenvaltiota voi edistyä ja nähdään luvuista, että kaikki jäsenvaltiot ovat edistyneet. Mutta jos kysytään, että missä on edistytty eniten, niin kaavioista nähdään selvästi, että Italia on se jäsenvaltio, jossa kehitys on ollut todella vaikuttavaa. Ja tästä keskusteltiin koko tarkastuksen ajan. Ja nyt sitten tämä liittyy kysymykseen, miksi siis Etelä-Italia oli niin tummanvihreä. Se liittyy siihen, että kyseinen jäsenvaltio on valinnut tietyn strategian ja se liittyy siihen, miten siellä on päätetty kehittää infrastruktuuria. Esimerkiksi Italia No Irlannissakin oli kuparikaapeleita. Kaikissa näissä jäsenvaltioissa oli, mutta toisin kuin Saksa, Italia päätti valita toisenlaisen investointimallin eikä rakentaa vanhan päälle. Eli investointimalli on ollut toisenlainen ja siellä on investoitu kuituratkaisuihin. Ja se mielestäni selittää oikein hyvin sen, miksi infrastruktuurin kattavuus on kehittynyt niin hyvin, etenkin kun, tai kun voidaan sanoa, että infrastruktuurin kattavuudessa on tapahtunut todella suuri muutos verrattuna siihen, mistä lähdettiin liikkeelle. Sitten vielä kysymyksenne internetin saatavuudesta maaseutualueilla ja väestöstä. Tämä on hyvin tärkeä kysymys ja tämä selittää nyt sitä suurempaa kuvaa tai kokonaiskuvaa, eli miten rahoitetaan tätä laajakaista politiikkaa. Teidän pitää ensinnäkin tietää, että minä puhuin 250 miljardista eurosta, joka komission mukaan tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Mutta mistä tämä raha sitten tulee? No se tulee yksityisiltä operaattoreilta. Ja se onkin yksi avainasia koko tässä rahoitusmallissa. Ja EUn rahoitus, jäsenvaltioiden rahoitus, se on hyvin rajallista, jos nyt katsotte lukuja, joita esitämme. Siellä puhutaan 15 miljardista EUn rahoituksesta. Loput ovat lainoja. Eli tämä on siis vain 6 prosenttia kokonaisrahoituksesta. Ja se myös osittain vastaa kysymykseenne siitä, miksi pääsy verkkoon on niin hu- huono tai miksi kattavuus on niin heikko. No, siellä halutaan voittoja ja jos yksityiset sijoittajat eivät saa voittoja, niin sitten eivät myöskään investoi. Ja tähän pitäisi auttaa, mutta tämä täytyy kuitenkin tehdä mahdollisimman tehokkaasti. Ja erityiskertomuksessa puhumme muun muassa Puhumme näistä EUn antamista lainoista, investointipankin myöntämistä lainoista ja muusta rahoituksesta, jolla voidaan tukea sitten sääntelystä ja kilpailukyvystä. Tämä liittyy edustaja Virkkusen toiseen kysymykseen. Ja sanoisin, että rahoituksen jälkeen toiseksi tärkein kysymys on juuri se, mitä hän kysyi, ja unohdin sanoa, että rahoituksen lisäksi on hyvin tärkeää ollut se, että jäsenvaltiot ovat arvioineet, kuinka paljon ne kokonaisuudessaan tarvitsevat rahoitusta. Ja suurin osa jäsenvaltioista, joissa kävimme, tekivät tällaisia arviointeja, mutta jotkut eivät tehneet. Ja on hyvin selvää ja itsestään selvää suorastaan, että jos ei itse edes tiedä, kuinka paljon rahoitusta tarvitsee, niin on hyvin vaikea tarttua näihin haasteisiin. Sitten sääntelystä ja kilpailukyvystä. Se on myös tärkeä kysymys. Kilpailua tarvitaan, mutta se on ongelmia uusille operaattoreille, jotka haluavat tulla mukaan peliin. Meillä on esimerkkitapauksia Saksasta, jossa kuluttajien on ollut vaikeaa lopettaa joidenkin palveluiden tilaaminen tai käyttäminen, ja se on sitten estänyt uusia operaattoreita tulemasta markkinoille. Irlannista taas on muita esimerkkejä verrattuna muihin jäsenvaltioihin. Sääntelyympäristö oli paremmassa järjestyksessä. Yksi rahasto, on, joka on hyvin tärkeä, on verkkojen Euroopan laajakaista rahasto tai hanke. Ja tilintarkastustuomioistuimen pitää tietenkin nähdä, että nämä rahat käytetään tehokkaasti. Ja toivottavasti tämä huomioidaan myös suosituksissa, jonka annamme. Puheenjohtaja, puhuitte myöskin eh, Benelux-maista ja nopeasta, hyvin nopeasta verkosta. Niin, tai että oliko sellaisia jäsenvaltioita, joissa maaseutualueilla kattavuus on parempi kuin muualla. Maaseutualueilla usein esiintyy ongelmia, mutta voisin mainita kuitenkin Benelux-maat, Luxemburgin pienet maat, kuten Malta. Ja näissä maissa maaseutualueilla kehitys oli pidemmällä, mutta ehkä sen, se selittyy näiden maiden koolla, kun kyse on pienemmistä maista, niin on myös ollut helpompi kehittää infrastruktuuria. Tässä kaikki, kaikki tällä erää. Kiitos neuvonne on siis uudelleen organisoida maat niin, että oltaisiin pienempiä. Sitten saataisiin hyvää edistystä, kuten Maltalla tai Benelux-maissa. No tietysti lasken leikkiä, mutta joka tapauksessa on hyvin mielenkiintoista, miten Italia on investoinut etelään, niin kuituun. Hienoa. Joten toivotaan, että kuituinvestoinnit riittävät kaikissa maissa. Erityisesti en voi kuvitella Ruotsin ja Suomen pohjoisosia ei kovinkaan tiiviisti asuttua aluetta. Voin kuvitella Helsingin ja ympäristön siellä tai sitten äh, Maalamöön, Kööpenhaminan, mutta sitten nämä maaseutualueet, erityisesti Ranskassa, siellä olisi kyllä ongelma, koska investointien vaikuttavuuden puolesta yksityiset yritykset, niin mikä siinä on sitten kate? Kiitos näistä eri huomioista. No sitten tullaan seuraavaan kohtaan. Aikataulunkin vuoksi on aika se aloittaa. nopea laajakaista infrastruktuuri ja sen käsittely päättyy tähän ja sitten Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 kaikki pääluokat on seuraava kohta. Esittelijänä Jens Geier. Olkaa hyvä, arvoisa kollega. Kiitos puheenjohtaja. Niin, Ilolla ja sympatialla olen tässä valiokunnassa tehnyt töitä, mutta olen budjettivaliokunnassa varapuheenjohtaja. Ja sitten kun ajatellaan näitä asioita, jotka eivät ole tämän valiokunnan keskiössä, mutta täytyy kuitenkin hoitaa, kuten lausunto yleisestä talousarviosta. Olisi kivaa vaihtelua, jos muitakin kollegoita saataisiin tuntemaan tästä vastuuta, koska jaettu asiantuntijuus auttaa asiaa. Ja jos minun tässäkin valiokunnassa täytyy budjettia käsitellä, niin se on tietysti mukavaa, mutta teollisuusvaliokuntaan en oikeastaan tullut tekemään sitä, mitä teen toisessakin valiokunnassa jo, mutta joka tapauksessa. Valiokuntamme lausunto näyttää yleensä siltä, että on puheenjohtajan kirje. Jesi Pusek ja minä olemme sen yhdessä laatineet. Tässä kiitos rakentavasta yhteistyöstä tietysti myös varjoesittelijöille puheenjohtajan puolesta. Eli teollisuusvaliokunnan lausunto suuntautuu täysin siihen, mitä on koettu viime vuosina. Eli budjettimenettely näyttää siltä, että toukokuussa komissio esittää ehdotuksen, sitten ehdotus menee neuvostoon, neuvosto sitten leikkaa useimmiten merkittävästi tätä ehdotusta tälle leikkausoperaatiolle. Argumentit eivät ole kovin johdonmukaisia aina. Ja yksi harjoitus jonka jokaisen esittelijän tai valmistelijan budjettilausunnossa on, että palataan jälleen komission esittämiin. Näin olemme tässäkin tehneet. Ja sitten toinen lähestymistapa, jota on harjoitettu pitkään, on, että kun ajatellaan näitä leikattuja budjettikohtia, niin kun ajatellaan että takuusummia esirahastossa, niin nekin otetaan sitten sille taho, tasolle, mikä ne oli aiemmin. Mikä on tässä taustana? Kukaan tässä valiokunnassa, että varmaan vaikka aika harvat, kiistäisivät sen, että eurooppalainen strategisesti investointirahasto on tarpeellinen. Minun ryhmäni ei sitä ainakaan tee. Kuten tiedätte, se on velkaväline, lainaväline. Rova Ivanova mainitsi myös alustuksessaan rahaston, se on lainaväline. Mutta jotta lainoihin liittyviä riskejä voidaan taata, niin siellä on kaksi budjettikohtaa ja nämä takuusummat on parkkeerattu. Että jos lainaa ei voida maksaa takaisin, niin sitten nämä tulevat kuvaan mukaan. Ne on otettu tietysti muista budjettikohdista ja parlamentin mielipide oli se, että pahoittelemme tätä, koska tietysti ne rahat, jotka näihin budjettikohtiin on otettu, niin otettu neuvoston suostumuksella sellaisista kohdista, joilla on myös perustelut olemassaololleen. Yhteinen tutkimusohjelma, ja Connecting Europe-väline ovat tietysti tätä valiokuntaa kiinnostavia asioita. Eli nämä on otettu takaisin lähtötasolle. Ja kolmas asia, ja kun olen pysyvää virastoja, virastoja koskeva esittelijä budjettivaliokunnassa, niin olen pyrkinyt kovasti siihen, että ne virastot, jotka ovat tämän valiokunnan vastuualueilla, niin siinä suhteessa kysytään, että mit, miten määrärahat ovat olleet tarpeen, öö, miten määrärahat ovat riittäneet. Ja sitten olen ottanut huomioon virastojen tarpeet. ENISA, GSA ja muut virastot, niin niiden suhteen olemme näet, niiden määrärahoja korottaneet, jotta ne olisivat, vastaisivat virastojen tehtäviä. Yleisesti ottaen tämän valiokunnan näkökulmasta budjetti on tyydyttäväksi ja otsake on saanut lisää rahaa. Horisonttikohdat ovat saaneet lisää rahaa. Komissio on sanonut, että ilmastonmuutokseen liittyvät kohdat ovat saaneet 20 prosenttia lisää. Nämä ovat varmasti kohtia, jotka budjettipuolella myötä vaikuttavat siihen, että tämän valiokunnan poliittiset tavoitteet voidaan täyttää. Se on onnistunut. Ja lausuntoluonnos on teillä käytössä. Daniel Viotti on tässä nyt yleisesittelijä ja hän saa sitten lausunnon, kun se on hyväksytty käyttöönsä. Hän Geier. Kiitos herra Geierille, valmistelijalle. ITRE valiokunta laatii siis lausunnon budjettivaliokunnalle. Tietysti budjettivaliokunta on asiasta vastaava. Ja arvoisa kollega kustakin ryhmästä saa käyttää kaksi minuuttia ilmaistakseen mielipiteensä tai mahdollisesti esittääkseen kysymyksensä. Ryhmien varjoesittelijät aloittavat EPPstä herra Salini aloittaa. Grazie. Grazie Kiitos paljon puheenjohtaja. Gajerin lausuntoluonnos on johdonmukainen meidänkin prioriteettiamme ajatellen. Ja yksi ehkä arkaluonteisimmista asioista teollisuusvaliokunnalle liittyy johdonmukaisuuteen talousarvion alalla niin, että esimerkiksi esiriä käytetään oikein. Ja tämä on erinomainen tulos, joka voitaisiin tällä ohjelmalla taata, mutta sitten se johdonmukaisuus, että kuinka paljon käytetään esiristä ja mitä sitten tulee muista ohjelmista, jotka myöskin ovat ehkä tuottaneet hyviä tuloksia. Tässä muun muassa mainittiin verkkojen Eurooppa-väline, ja sekin on ihan erityisen tärkeää tällaisessa valiokunnassa ja myöskin TRAN-valiokunnissa on esitetty huomioita samoista asioista. Eli keskeinen asia meille teollisuusvaliokunnassa on se, että on varmistettava, että että voidaan todella tehokkaasti tukea teollisuutta EU:ssa sellaisen talousarvion kautta, joka edistää rakenteellisia tärkeitä asioita niin, että voidaan taata vakaa teollisuus Euroopassa ja myöskin johdonmukainen teollisuusala tai teollisuussektori EU:ssa ja voidaan myös tukea sitä rahoituksemme kautta. Eli tässä nyt on hyviä asioita, olemme tyytyväisiä, mutta yksi asia, jossa pitää puhua selke- selkeästi, on se, että tällä talousarviolla pitää varmistaa se, että teollisuuspolitiikka on riittävästi keskiössä talousarvion näkökulmasta, koska meidän täytyy olla tietyt takuut. Eli tämä on ihan keskeinen asia, että kun välttämättä uutta rahoitusta saada, niin täytyy johdonmukaisesti käyttää nykyinen. Ja myös TRAN-valiokunnan kanssa tehdään tätä ja myöskin avaruusstrategia ja monivuotinen rahoituskehys, jossa itse olen esittelijänä. Nämä kaikki pitää ottaa huomioon johdonmukaisesti, ja, mutta kuitenkin valmistelija voi jatkaa tässä erinomaista työtään. Uh, next uh, is Seuraavana Alden edustaja. Rova, olkaa hyvä, te korvaatte edustaja Rike. Kiitos. Haluaisin kiittää Gajaria sujuvasta työstä asian suhteen. Voimme täysin tukea valmistelijaa tämän lausunnon suhteen koskien talousarviota vuodelle 2019. Varjositelle haluaa tukea sellaisia hankkeita, jotka voivat tukea näitä nykyisiä ohjelmia, jotka voidaan parantaa tehokkaasti täytäntöön. Thank you for your brief uh, and concise. Kiitos lyhyesti ja tiivistä kommentista. Seuraavana listallani on arvoisa kollega Silikiotis. Kiitos, Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω το... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin voisinko kiittää hyvää kollegaani ja ystävääni Jens Kairia tekemästään työstä. Hän on ylläpitänyt Itrivaliokunnalta Itrivaliokunnan kannalta tärkeille budjettikohdille määrärahoja. Täytyy muistaa, mikä tehtävänanto ja ITREn salkku on. Ensinnäkin kueryhmän näkökulmasta sanoisin, meillä on tarkistuksia esitettävänä, joilla voidaan varmistaa, että PK-yritykset ja sosiaaliset näkökohdat tulevat paremmin esiin. Ja sitten myös, että autetaan niitä maita, jotka ovat kärsineet erityisesti kriisistä ja jossa on ollut teollisuuden taantumista. Emme ole tyytyväisiä niihin investointeihin, jotka menevät turvallisuuteen ja puolustukseen. Siinä kiristetään ruuvia, kun ajatellaan EU-militarisoimista. Meidän me rahaa pitäisi mennä ennen mieluumminkin siihen, että pk-yrityksiä autetaan, jotka ovat avainasemassa taloudellisessa rakenteessa kautta EU. Ja erityisesti kriisiaikana se on tärkeää. PK-yritykseen pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota että, niin, että niillä on tarvitsemansa tuki ja että ne voivat tarjota kunnollisia työpaikkoja. No Kosmi-ohjelmasta sitten, sillähän tuetaan PK-yrityksiä ja myöskin Horisontti 2020, tutkimus ja innovoinnit. on tärkeää, että PK-yritykset saavat rahoitusta. Ja yleisestikin, että niitä tuetaan. Koska sieltä uudet työpaikat tulevat. PK-yritysten pääsy investointivaroihin on erityisen tärkeää koska on tärkeää, että ne ovat osa tutkimusponnistuksia yleisesti. Ja tästä pääsemmekin myös yhteiskunnallisiin, sosiaalisiin vaatimuksiin ja odotuksiin. Yeah. Wi-Fi for Europeista juuri keskusteltiin. Se on tärkeä hanke. Tässä on tärkeää ylläpitää tasapaino ja Wi-Fi asia, kokonaisuus on tässä yhteydessä hyvin tärkeä. Tiedän, että Carlos tekee asian kanssa kovasti töitä. Salini, Carlos Salini työstää tätä myös. Nyt ollaan ottamassa käyttöön Wi-Fi for Europe-aloitetta. Ja alkuvaiheessakin on tärkeää laittaa sinne rahaa jotta saadaan maantieteellinen tasapaino aikaan ohjelmassa ja sen käyttöönotossa. Kiitos. Valitettavasti ylititte kaksikertaisesti puheaikanne. No toinen kierros on sitten kaikille muille. Ja heistä ensimmäisenä herra kollega Rybik, olkaa hyvä. Niin, kiitos kovasti esittelijälle Meille kaikille on varmaan tärkeää, että kun ajatellaan viime vuosien strategiaa, että se otetaan tälläkin kertaa huomioon. Tutkimus ja tuotekehitys on meille absoluuttinen prioriteetti. Tässä olisi hyvä, että neuvoston kanssa saadaan hyvä tulos aikaa. Kosme PK-yritysohjelma on erityisen tärkeä. otti, otti sen hyvin esiin tuossa. Siellä ei ole tarpeeksi määrärahoja. Ja sitten verkkojen Eurooppa-väline. Tilintarkastustuomioistuhan siitä juuri puhui, että siellä täytyy tulevaisuudessa tapahtua paljon enemmän. Minulle on vielä tärkeä niin kutsuttu silo and pipe-strategia. Yhteistyö siis eri toimielinten välillä. Siellä on kovasti parantamisen varaa, erityisesti tietosuoja, ja tietosuojavaltuutettu ECOSOC ja alueiden komitea tässä pitäisi olla parempi viestintästrategia, koska siinä on suuria säästämismahdollisuuksia, jos nämä eri alojen organisaatiot harmonisoisivat hallintoa ja monia menettelytapasääntöjä koskien voisi miettiä, että voidaanko niitä yksinkertaistaa. Yleisesti ottaen mielestäni 2019 budjetti on perusedellytys monivuotisille rahoituskehyksille ja sen vuoksi siinä pitäisi olla oikeat painopisteet. Kiitos. Kiitos kovasti. Onko muita kollegoita, jotka haluaisivat kernaasti puheenvuoron tästä kohdasta esityslistaa? Selvä sitten puheenvuoro on minulla. Painottaisin kaikkien näiden ohjelmien merkitystä EUn tulevaisuuden kannalta. Koska kuten täällä on painotettu, enemmistö näistä ohjelmista ovat teknisesti hyvin edistyneitä. Ei pelkästään rahoitus, vaan myös, että houkutellaan kansalliset hallitukset, pk-yritykset lähtemään mukaan ohjelmiin on hyvin tärkeää tulevaisuuden kannalta. Luulenpa. että täytyy ottaa huomioon se, että suuret toimijat ovat kaikkein sitoutuneempia toimijoita, mutta miten pienemmät jäsenmaat saadaan mukaan? Se on hyvin yksinkertaisesti ihan loogista. Ove täytyy avata PK-yrityksille näissä hienostuneissa kohdissa. Se tarkoittaa, että on enemmän yhteistyötä yliopistojen välillä – PK-yritysten välillä. Joten toivon hyvää. Tai toivon, että herra Kajer voisi tehdä johtopäätöksen näistä ideoista, joita esitimme. No sanotaan nyt, että hän saa koherentin kuvan. Toivottavasti on saanut. Kiitos. Niin, kiitos puheenjohtaja. Saksana on paljon parempaa kuin minun tsekkini, kehut teille. Ei mitään vastalauseita näihin ehdotuksiin. Oikeastaan kuulin täydennyksiä mieluumminkin. Toivottavasti kollegat voivat asiantuntemuksensa tuoda tähän hyvään yhteistyöhön mukaan. Kiitos, se oli lyhyt ja tiivis puheenvuoro ja hyvin edistyksellistä ja positiivista. Joten Mielestäni on hyvin tärkeää todeta määräajat. Joten ottakaa huomioon määräaika tarkistusten jättämiselle on 5. syyskuuta. Äänestys Itrivaliokunnassa 24. syyskuuta. Sitten äänestys asiasta vastaavassa valiokunnassa, siis budjettivaliokunnassa, on 2-9. lokakuuta tänä vuonna toivotaan. Äänestys täysistunnossa on suunniteltu lokakuun lokakuulle. Määräajat ovat ilmeisesti selkeät. Onko tästä kommentteja? Ei kommentteja. Joten tämän kohdan käsittely voidaan lopettaa. Vielen dank Herr Geierille. Ja Alamme käsitellä seuraavaa kohtaa. Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustaminen. Haluaisin muistuttaa, että avaruusohjelma on yksi tärkeimmistä asiakokonaisuuksista ja siihen kuuluu Kopernikos ja Galileo-ohjelmat. Avaruudesta käsin tapahtuva seuranta ja myöskin uusi GovSatcom-aloite. eri EU-mailla on äh, paikkoja näissä äh, ohjelmissa. Yksi niistä on jopa Prahassa kotimaassa, niin olen siitä kovin ylpeä. Ja nyt meillä on ensimmäinen keskustelu ilman asiakirjoja. Joten haluaisin pyytää esittelijää, joka on herra Salini EPPstä, että hän avaisi keskusteluun. Ihan alkuun painottaisin, että meillä on 45 minuuttia aikaa käytössä. 17.15 täytyy lopettaa. Prego, olkaa hyvä. Kiitos. No, Mä, minä luulen, että kun täällä on näin vähän porukkaa paikalla, niin 40, alle 45 minuuttiakin riittää. Halusin oikeastaan vain muistuttaa, että tämä on todella keskeinen asia ja ajatellen keskustelua ja strategiaamme EU:ssa. Ja tähän liittyen haluaisin sanoa, että ensimmäisissä keskusteluissa tähän aiheeseen liittyen olen havainnut tai on pidettävä mielessä, että tämä on vaalikauden viimeinen vuosi ja eh, Eurooppaa kritisoidaan monien kansalaisten taholta ja myös voi olla, että joissain paikoissa rangaistaan EU-päättäjiä vaaleissa. Ja tämä on kuitenkin ehkä siinä mielessä ei ole kaikista tärkein asia, jos nyt näin voi sanoa, mutta silti täytyy pitää mielessä, että tärkeää on saada aikaiseksi ensimmäinen luonnos. Huomennahan on ja aikaa on hyvin vähän, kuten jo mainittiinkin, ja siksi käsittelen kahta tärkeää asiaa. Ainakin tässä vaiheessa komission ehdot ehdotus on melko kattava. Se ei ole mikään äh, kopernikuslainen vallankumous äh, tätä koko järjestelmää ajatella, mutta siinä on kuitenkin merkittäviä kohtia ja ainakin mahdollisuuksia jatkaa neuvotteluja tietyistä komponenteista niin, että ehkä voidaan jopa toteuttaa jotakin äh, sen sijaan, että kaikki jää vain hienoiksi ajatuksiksi, joita ei koskaan toteuteta. Aikaisemminhan on ollut keskeisiä ongelmia, joita ei ole ratkaistu. Ja nyt yksi tärkeä subjekti tässä on Euroopan komissio. Ja komissiolla on keskeinen rooli tässä koko järjestelmä. Kyse on eu laajuisesta järjestelmästä ja siksi on tärkeää, että komissio ohjaa avaruusstrategiaa liittyvää työtä. Ja sen ensimmäinen keskustelukumppani on tämä GNSS-virasto, Sen toimivaltuuksia on tarkoitus uudistaa. Siitä on tarkoitus nyt siis tehdä avaruusohjelmavirasto, tai sen nimeksi on tarkoitus muuttaa Euroopan avaruusohjelmavirasto. Ja sitten on myös Euroopan avaruusvirasto. Ja mielestäni onkin tärkeää, että tässä määritellään tarkasti tämä uusi toimintakehys ja ehkä sitä myös pitäisi hieman vahvistaa. Tämän viraston toimivaltuuksia pitää vahvistaa. Osa on delegoituja toimivaltuuksia, osa perustuu perussopimuksiin. Ja nyt onkin tärkeää selvittää, että millä perusteilla joitakin toimivaltuuksia sitten siirretään Toiseksi kaikki poliittiset ja oikeudelliset syyt sille, että miten viraston toimivaltuudet määritellään. Tällainen security accreditation, sehän on yksi tehtävä, jonka komissio antaa tälle GSA-virastolle. Ja GSA siis saa komissiolta tiettyjä toimivaltuuksia. Ne liittyvät muun muassa kyberturvallisuuteen ja nyt ehdotuksessa ei mainita tätä. Se on kuitenkin hyvin tärkeä argumentti koko avaruusstrategian osalta. Ja sitten on muitakin tehtäviä. Ei saa unohtaa sitä, että 101 artiklan mukaan tietyssä vaiheessa pitää myös arvioida jälkikäteen näiden delegoitujen tehtävien suorittamista ja siinä onnistumista. Lisäksi on taattava se, että ESA voi antaa tällaista strategista tukea, joka myös toimii tehokkaasti – sillä hän on historiallisia, tärkeitä teknologisia toimivaltuuksia. Jo aiemmin sillä oli tällaisia tehtäviä ennen kuin EUlla oli koko avaruusstrategiaa EUn laajuisesti katsottuna. Sitten täytyy mainita jäsenvaltiot. Eli jäsenvaltiot voisivat olla voisivat myös saada tiettyjä tehtäviä hoitaakseen. Komissio voisi niitä niille delegoida. Jäsenvaltiot voisivat olla tavallaan tässä myös tärkeitä toimijoita ihan uudella tavalla. Mielestäni tämäkin täytyy muistaa, kun nyt jatkamme näitä neuvotteluita. Sitten pitää keskittyä tietysti talousarviokysymyksiin. No, talousarvio on tärkeä, 16 miljardia euroa on nyt kohdennettu avaruusstrategiaan. Se Galileo vie siitä suurimman osan, seuraavaksi Kopernikus-ohjelma ja sitten tämä uusi GovSatcom ja äh, muut. On tärkeää muistuttaa, että 9,5 miljardia menee Galileolle, sitten noin 4 miljardia Koperniksulle, mutta sitten Genesisessä on vähän pienempi osa tästä. Kyse on kahdesta ohjelmasta. Niille menee 250 miljoonaa euroa. Ja ne eivät kyllä nämä määrärahat riitä. Ainakin kaksinkertaista pitäisi nämä määrärahat pitäisi katsoa, kuinka paljon määrärahoja näiden tehtävien hoitamiseen osoitetaan. Ja on todella paljon asioita, viisi tai kuusi tärkeää kohtaa, jotka liittyvät muun mm. muassa menettelyyn ja siihen, että on ollut näin vähän aikaa tässä ensimmäisessä vaiheessa ja siksi onkin lähdettävä liikkeelle prioriteetteista, painopisteistämme kun nyt tätä paperia lähden laatimaan ja myöskin jatkaessamme työtä niin, että sitten voidaan aina käsitellä tietysti myös yksittäisiä kysymyksiä, mutta haluaisin, että kaikki kollegat tuovat esiin ne kaikista tärkeimmät asiat ja sitten eh, ja, ja näin on jo tehtykin, ja siksi niiden perusteella laadin sitten huomenna sen ensimmäisen asiakirjan. Kiitos. Well, no. Niin, nyt voimme aloittaa keskustelun. Kaikki, pyydän kaikkia varjoesittelijöitä pitämään kiinni kahden minuutin puheajasta. Ensimmäisenä listalla on rouva Krell. Niin, kiitos. Hyvät kollegat, hyvä esittelijä. Pidän hyvänä ehdotusta uudeksi asetukseksi. Avaruusohjelmathan ovat nyt jo keskeinen osa eurooppalaista politiikkaa. Sitä täytyy kehittää myös tulevaisuudessa siis, ja on ihan oikein, että nyt sitten lainsäädäntö kootaan yhteen asetukseen. On hyvä, että komissio on ottanut huomioon viime vuoden oma aloitemietintömme. Siinähän puhuimme budjetin korottamisesta verrattuna nykyiseen monivuotiseen rahoituskehykseen. 16 miljardia, kun komissio ehdottaa, niin se on ottanut tämän hyvin huomioon. Mutta ei näytä ollenkaan varmalta, että, että riittääkö summa kaikkien komission ehdotusten toteuttamiseen täysin samaa mieltä kuin esittelijä tässä. Painopiste meille on, kuten komissiollekin, niin selvästi sitä, että Galileota ja Kopernikusta kehitetään edelleen. Nämä ohjelmat, jotka ovat jo tuottaneet suurta taloudellista lisäarvoa, ovat tehneet Euroopasta avaruusalalla itsenäisen toimijan ja myötä vaikuttavat myös siihen, että EU voi olla parempi toimipaikka innovatiivisille yrityksille. Myös muita ohjelmia täytyy laajentaa. Avaruusrohmu on kuitenkin suuri uhka avaruusromulle, joten siihen liittyviä ohjelmia täytyy kehittää. Mutta jotta suoja avaruusromulta voidaan parantaa, niin täytyy siihen laittaa enemmän kuin ehdotut 250 miljoonaa euroa. Avaruus on ala, jossa vaaditaan paljon tutkimusta sen vuoksi Horizon Euroopassa täytyy varmistaa, että miljardien suurinen tuki saadaan aikaan. Komission ehdotus tehdä avaruusohjelman kehittämisessä painopistealueeksi puolustus ja puolustus Tietysti avaruusalaa täytyy myös turvallisuuskriisin ratkaisemisessa käyttää, mutta ei saa unohtaa sitä, että avaruusohjelma on siviili puolen asia luonteelta ja niin pitääkin olla. Eli jos ajatellaan ohjelmien tulevaa kehittämistä asioissa, kuten ilmastonmuutos, yhteyksien ylläpitäminen, niihin täytyy keskittyä ja suunnata budjettia niihin. Toinen tärkeä näkökohta asetuksessa on hallinta. Governance avaruuspolitiikassa on tiivis yhteistyö komission ja avaruusviraston välillä, kuten myös GSSS-viraston välillä. Kuten olemme omassa strategiamietinnössämme painottaneet, niin toimijoiden tehtävä, joka pitäisi olla selvempi kuin tähän asti. Elituisesti mitä tulee Kopernikusin ja Galileon markkinointiin käyttäjille, Komission ehdotus on epämääräinen edelleen. Tässä täytyy asettaa selkeät painopisteet, kun ajatellaan suuria odotuksia siitä, että ohjelmista saadaan taloudellista lisäarvoa myös tulevaisuudessa. Odotan innolla yhteistyötä esittelijän kanssa ja varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Joo, vielen dank. Kiitos, vaikka käytitte kahden esittelijän puheajan, niin oli silti kovin mielenkiintoista. Kiitos. Seuraavana luettelossani on Rovan Ktigal, olkaa hyvä. Kiitos. Haluaisin aluksi sanoa, että kiitän tätä ehdotusta koskien unen avaruusohjelmaa ja tuen näitä aloitteita liittyen avaruusohjelmaan. Olen sitä mieltä, että avaruus Ohjelman avulta varallista turvallisuutta, innovaatioita, talouden toimintaa, myös viran alajuoksulla. Tämä auttaa myös talouden digitalisoitumista. Lisäksi avaruusohjelma auttaa valmiuksia liittyen ilmastonmuutostutkimukseen. Se on osa tätä ehdotusta, jota todella kiitän. Nämä ovat kaikki aiheita, joiden suhteen työ- ja varuspaketilla on selkeä lisäarvo. Tämä on tärkeä Euroopan ja maailman haasteiden kannalta. Lisäksi olen havainnut, että monet jäsenvaltiot ovat osoittaneet öö, skeptisyytensä liittyen osaan ehdotuksesta, mutta mielestäni ehdotus on erittäin hyvä, tuoda voidaan virtaviivaista nykyistä ohjelmaa ja luoda myös synergiahyötyjä. Tulvina kuukausina on paljon kokouksia tähän alan liittyen. Odotan innolla tulevaa yhteistyötä esittelijän ja varjostelijoiden kanssa. Kiitoksia. Thank you very much for your remarks. Kiitos näistä huomioista. Seuraavana herra Kohlicek, eli minä. Joten haluaisin painottaa kaikkien esiteltyjen ohjelmien merkitystä, jotka ovat, voisi sanoa, yhdessä teknisen kehityksen avaruudessa. On hyvin tärkeää, että, että kuten vuosien ajan on ollut EUta, pidetään johtavassa asemassa olevana toimijana – ympäristöasioissa, joten Kopernikus on hyvin vai, eh, monipuolinen väline, ei pelkästään jäsenvaltioille. On muitakin valtioita, jotka haluaisivat tulla mukaan Galileohan. Galileo-virasto kehittyy nopeasti, kehittää toimiaan tähän mennessä – on 30 satelliittia. Sekin täytyy ottaa huomioon. Yksi teistä, Rova Kreel erityisesti, painotitte samaa asiaa kuin minä haluaisin painottaa. Että täytyy miettiä siviilikäyttöä kaikissa näissä ohjelmissa. Sotilaallinen käyttö on osa intressiämme – se voi liittyä näihin kaikkiin asioihin, mutta täytyy ottaa huomioon, että tiedot täytyy säilyttää ja käyttää niitä asianmukaisesti. No joka tapauksessa näissä suurissa hankkeissa ei ole niin yksinkertaista ottaa mukaan pk-yrityksiä. Rova Kreelin viime mietinnössäkin painotimme, että on kovin tärkeää että PK-yritykset otetaan mukaan kaikkiin ohjelmiin. Poliittinen päätös, kenellä mikäkin tehtävä on, on ja pitääkin olla täällä Euroopan parlamentissa. Komission ehdotusten perusteella. Se tarkoittaa, että tekniset tehtävät, täytyy ratkaista kussakin virastossa. Ja virastoja ei pidä vaivata kaupallisilla asioilla mielestäni, vaan ne täytyy erottaa teknisistä tehtävistä huolimatta siitä, että emme voi yliarvioida sitä suurta potentiaalia, joka näillä toimilla on tulevaisuudessa. Niin, tässä ovat omat huomioni. GUE-ryhmän edustajana. Nyt. Toinen kierros, jossa loput jäsenet puhuvat. Puheaika on minuutti kullekin. Ensimmäisen puheenvuoropyynnön on esittänyt herra Blanco Lopez. Prego. Muchas gracias, presidente. Kiitos paljon puheenjohtaja. Muutama kuukausi sitten äänestimme Euroopan avaruusstrategiasta ja päätöslauselmasta siihen liittyen vetosimme siihen, että saisimme korkeamman budjetin. Budjetin tarvittiin, että voidaan kohdata tulevat haasteet tällä alalla. Tässä ehdotuksessa huomioitiin tämä. Talousarvio kasvaa 12-16 miljardiin. Lisäksi halusimme lisätä synergioita eri Euroopan unionin avaruusohjelmien välille. Ja se, mitä meillä nyt on edessämme, on ehdotus, jossa yhdistetään neljä ohjelmaa. Ja tämä tuo varmasti synergia hyötyjä. Olen varma, että tämä auttaa lisäämään EUn globaalia johtajuutta. Me tarvitsemme innovatiivisemman sektorin ja meidän on taattava turvallinen, varma pääsy satelliitteihin EU:ssa ja toivon, että kaikki kollegat ovat äänestää tämän puolesta. Sillä tämä ajaa EUn etua. Kiitos. Uh. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Haluaako joku esitellä ideansa? Tässä tällä alustavalla kierroksella. Ei muita. Joten nyt puheenvuoron täytyy antaa ensinnäkin komissiolle, sen edustajalle, Grow-pääosastolta. Kyseessä on Pierre de Olkaa hyvä. Possibilité de d'express. Sorry. Saatte ilmaista itseänne. Take, but uh, I will try for... No, en nyt puhu Ehkä ensi kerralla. Thank you very much, and thank you very much. Kiitos. Oikein paljon kiitos kaikista puheenvuoroista ja tästä laajasta tuesta, joka näkyy täällä komission ehdotusta kohtaan. Haluaisin esittää muutaman huomion, joihin kannattaa reaktoida. Ensinnäkin, kuten esittelijä sanoi, Tämä ei ole mikään vallankumous, vaan me tässä nyt mennään eteenpäin. Me emme halunneet muuttaa kaikkea kerralla. Ei kannata korjata jotain, joka ei ole rikki. Ja nyt meidän täytyy kuitenkin olla ylpeitä tästä. Kuten esittelijä Salini sanoi, se mitä olemme tähän asti jo saavuttaneet on suurin menestysaskel ja Euroopan pitäisi olla ylpeä näistä kaikista ohjelmista. Toinen asia, meidän pitää toimia kunnanhimoisesti. Kuten varmasti mietin, esittelijäkin jo totesi, me haluamme kehittää näitä avaruusohjelmia. Ja kuten esittelijäkin sanoi, niin ehkä täytyy tehdä jotain enemmän tiettyjen ohjelmien kohdalla ja jos voitte SSS ja Govsatcomin suhteen tehdä enemmän, niin esittäkää. Mutta Kompernikus ja Galileo on tässä minimi todellakin. Niistä ei voida ottaa rahaa pois. Eli SSC ja Govsatcomin. Niihin tarvitaan rahaa, mutta sitä ei saa ottaa Kopernikus ja Galileo-ohjelmista. Tekin puhuitte hallintoasioista, hallintokysymyksistä, joka on tärkeä asia. Se on vähän monimutkaista, koska tässä on mukana niin monia eri toimijoita. Ja pitää sanoa, kuten esittelijäkin sanoi, komission pitää jatkossakin olla tärkeässä roolissa tässä. Meidän täytyy selittää, mitä teemme. Meidän täytyy selittää, mitä teemme veronmaksajien rahoilla. Tämä on tärkeää kyllä, mutta meillä on erinomaista työ, erinomaista yhteistyötä GSAn ja ESAn kanssa. Ja meidän täytyy myös virtaviivaistaa tätä yhteistyötä, jotta tiedämme, mitä kukakin tekee ja missä olosuhteissa ja kuten esittelijäkin mainitsi, on selveää, että GS täytyy olla tärkeämmässä roolissa turvallisuuden suhteen. Me emme voi unohtaa evaruusohjelmien turvallisuuspuolta, ei myöskään kyberturvallisuutta, kuten sanottiin. Turvallisuus on tärkeä näkökohta ja sitä täytyy työstää. Yksi asia, jota haluan korostaa, on tällaiset äh, siviiliohjelmat. Tämä, tämä on siis jatkossakin siviiliohjelma, mutta on mainittu myös sotilaallinen käyttö. Esimerkiksi Galileon ohjelmassa on puhuttu yhdistyneen kuningaskunnan pääsystä Galileo-ohjelmaan jatkossa. Tämä on tärkeä asia ja olen siitä samaa mieltä kanssanne. Tätä pitää miettiä. Tämän pitäisi olla kuitenkin siviiliohjelma ja se pitää olla tässä ensisijainen asia. PK-yritysten, PK-yrityksiä täytyy tukea. Ei voida kehittää tätä vain isoille yrityksille. Ja mitä esimerkiksi avaruusalan PK-yritysten suhteen tehdään, siellä on siihen artikla. Ja jos te vähän parantelette sitä, niin kyllä mielellämme kuuntele, mitä tuo PK-yrityksiä edistäviä toimia te ehdotatte. Ja sitten kuusi painopistettä, kuten Salinikin mainitsi, kaksi niistä ovat hyvin tärkeitä. Me taas katselemme niitä sitten, kun saamme jotain kirjallista. Kiitos. Kiitos hyvin myönteisestä lausunnostanne. On varmaan ihan oikein, että ohjelmissamme otetaan huomioon se, että EUn ulkopuolinenkin maailma osallistuu. Ympäröivälle maailmalle hyvin positiivinen viesti siis. No nyt on aika antaa puheenvuoro Hella Salinille. Hän tekee johtopäätöksen koko keskustelusta. Olkaa hyvä, Prego. Sono, mm, eh, sono molto soddisfatto di Kiitos. Olen hyvin tyytyväinen tähän ensimmäiseen keskusteluumme. Ehkä muutama lisäys vain. Kuten täällä jo mainittiin, yksi suuri haaste, joka meillä on, liittyy siihen, että meidän täytyy täydentää näitä tärkeitä teollisia ongelmia ja kyse on haasteesta, jota jo, josta, jota jo käsittelin avauspuheenvuorossani. Ja sitten on tämä downstream-puoli koko teollisuusalalla. Tässä ehkä ei olla ihan tarpeeksi vahvoja. Me olemme myös kuunnelleet ehkä liian vähän näiden teknologioiden käyttäjä tai niitä, jotka kehittävät kaikkia sovelluksia, vaikkapa älypuhelimia. Ja ne tulevat pääasiassa äh, unionin ulkopuolelta ja meidän pitää nyt tarttua tähän haasteeseen, että saadaan enemmän tällaista ennakoivaa upstream-toimintaa, kun kyse on niin tärkeästä asiasta ja numerot jo osoittavat sen koko tämä ala ei toimi ilman tärkeää infrastruktuuria, mutta sitä ei saa käyttää kuitenkaan haitallisesti. Unionin henki tietyssä mielessä, ylpeyskin, täytyy näkyä myös muualla tässä strategiassa. Esimerkiksi Access to Space näkökulma, tähän on viitattu. Ja myös muut painopisteet, joihin keskustelun, keskus, josta keskustelemme. Mutta tässäkin tärkeää on unionin avaruusstrategian rakenne ja toimivalta, joka ei ole ehkä riittävän suuri ja Meidän täytyy luoda sellaiset oikeudell sellainen oikeusperusta, joka on riittävän vahva ja tästä järjestelmästä täytyy pitää kiinni myös tässä mielessä. Ja siksi tämä on politiikan kannalta hyvin tärkeää, ei pelkästään teollisesta näkökulmasta. Sitten tämä GovSatcom-hanke. Myönnämme, että sitä voidaan kehittää ja siihen voidaan osoittaa lisävaroja, mutta niitä raha, sitä rahaa ei saa ottaa Koperniksesta ja Galileosta olemme samaa mieltä. Tämä on haaste, joka, jota kyllä jo osasimme odottaa. Kiitos. Kiitos. Kaikki olemme varmaan samaa mieltä, että Että jos ajatellaan Galileo ja Kopernikus-ohjelmia, niin niillä pyritään kehittämään uusia uusia ohjelmissa, jos voidaan sanoa, että avaruusohjelman tässä avaruudessa. Sanaleikkinä Space in Space. No kuitenkin, kiitos tästä ensimmäisestä keskustelukierroksesta. Haluaisin nyt lopuksi kertoa, että määräaika tarkistusten jättämiselle mietintöehdotukseen on kuudes syyskuuta. Tarkistusten käsittely on 9. lokakuuta ja 5. marraskuuta on ITRE-valiokunnan äänestys. Täysistuntoäänestys katsotaan onko se joulukuu vai tammikuu. Joten minusta näyttää siltä, että että ohjelma on kovin tiukka. Ja kiitän teitä tästä kovin mielenkiintoisesta keskustelusta. Yhdestä hyvin tärkeästä asiasta valiokunnallemme. Eli tämän kohdan käsittely, kohdan käsittely voitaisiin lopettaa. Ja nyt on aika mennä seuraavaan kohtaan, jonka nimi on neuvoston päätös. Marokon kuningaskunnan osallistumista Värimelen alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen koskevat ehdot ja edellytykset vahvistavan Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välistä tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä. Innovation in the Mediterranean area called Prima Ehkäpä alustuksena voidaan mainita, että Marokon kuningaskunta 70-luvulla pyysi, että se voisi aloittaa neuvottelut EUn kanssa siitä, että se aloittaisi jäsenyysneuvottelut, mutta siitä kohteliaasti kieltäydyttiin, koska se on tyypillinen ei-EU-maa ja EU on avoin Euroopan maille. Kuitenkin Marokon kanssa EU aina kehittää tiiviitä suhteita ja tiedätte, että monet monet marokkolaiset ovat läsnä jopa Brysselissä. Prima nyt kuitenkin on sitten public-to-public-kumppanuus, jossa käsitellään tuki, äh, tutkimuksen tukemista. Miten vesihaasteet ratkaistaan, elintarvikkeen haasteet ratkaistaan Välimeren alueella. Siellä on paljon kuivuutta, joten on olennaista, että alalla ja ohjelmissa tehdään yhteistyötä. Primaan kuuluu Välimeren naapurimaiden mukanaolo, niin unionin piti sitten kirjo, allekirjoittaa sarja tieteellisen ja teknologisen yhteistyön sopimuksia osallistuvien kolmansien maiden kanssa, joista yksi on Marokko. Ainakin komissiolle ehdotetaan, että tällaisia, tällaisia mm, tärkeitä sopimuksia allekirjoitetaan. hallitsija Marokossa otti käyttöön vesivarojen äh, hoitoohjelman. Se onkin yksi tärkeimmistä infrastruktuuriohjelmista, joten haluaisin kertoa teille, että seuraavat 15 minuuttia käytetään keskustelun tästä asiasta. Herra Salini on esittelijän tilalla, joka on herra Patricello, joten haluaisin, että hän esittää alustuksensa. Olkaa hyvä. Prego. Sì, grazie, come. Kiitos. Kuten sanoitte, niin minä toimin tässä kollega Patricellon puolesta ja luen valmistelijan lausunnon. Ja heti tämän jälkeen minun onkin lähdettävä tästä salista, koska pitää tehdä muita asioita. Siksi luenkin vain tämän Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuus Prima on ensimmäinen julkisen sektorin sisäinen kumppanuus 185 artiklan mukaisesti, jossa yhdistetään unionin ohjelman osallistujien välimeren maiden tutkimusvalmiudet ja sen tavoitteena on helpottaa innovatiivisten ja integroitujen ratkaisujen kehittämistä ja toteuttamista – niin, että voidaan myöskin taata tehokkuus, turva, turvallisuus ja kestävyys vesihuollon ja vesivarojen hoidon alalla. Priiman erityistavoitteena on koordinoida ja lujittaa erilaisia kansallisia tutkimus- ja innovointiohjelmia näillä aloilla niin, että tarjotaan kattava ja yhdennetty lähestymistapa. Se on siis myös esimerkki EUn tiedediplomatiasta. Ja kun ajattelemme Välimeren tilannetta, pakkomuut kuntoa ja muuta sellaista, niin tämä on hyvä ennakoiva tapa toimia ja puuttua muuttoliikkeen perimmäisiin syihin. Ja näin voidaan myös tehdä Välimeren alueesta kestävämpi ja vakaampi. Nyt tässä on mukana 19 maata. 11 niistä on EUn jäsenvaltioita – Kolme on Horisontti 2020 puiteohjelman assosioitunutta maata ja viisi on kolmansia maita, joiden kanssa unioni tekee tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevia kansainvälisiä sopimuksia päätöksen yksi artiklan 2 kohdan mukaisesti. Marokon kanssa tehty sopimus on neuvoteltu tässä kontekstissa. Ja kun ajatellaan Marokon ja Länsi-Saharan välistä konfliktia, niin geopoliittisesti ajatellen tämä on tärkeä asia ja meidän täytyy myös muistaa se tässä valiokunnassa, mutta emme voi kuitenkaan ulkopuolisten asioista täällä neuvotella. Meidän, me pyydämme, että parlamentti hyväksyy tämän sopimuksen tekemisen. 11. heinäkuuta on tarkistusten jättämisen määräaika ja sitten syyskuun alkupuolella äänestetään tästä. Esittelijä tai valmistelija kiittää tuesta. So, uh... Kiitos. Varjoesittelijöiden kierros käydään nyt läpi ja ensimmäinen, joka täällä on läsnä, on tuo. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että menemme tähän suuntaan Prima-aloitteessa ja otamme Marakon mukaan. Ja olemme jo havainneetkin, alussa ehkä olimme hieman hukassa tässä Valimeren alueen aloitteessa. Ja nyt sitten Euroopan parlamentin ansiosta mielestäni, koska ei pelkästään itseni, vaan Euroopan parlamentin ansiosta on edistetty keskustelua Strasbourgissa tästä aiheesta, ja komissiota pyydettiin edistämään tätä aloitteita, ja siksi tämä on ollutkin todella hyvä tilaisuus myös Euroopan parlamentin osoittaa, että se voi lausua tällaisista äh, aloitteista, kun on kyse tärkeistä menettelytavoista, suhteista eri maiden välillä. Kaikki jollakin tavalla toimivat niissä. Ja on myös maita, joilla ei ole niin paljon rahavaroja, mutta niidenkin osuus on huomioitava ja siksi tämä nyt mielestäni tarkoittaa monia eri asioita. Tämä ei, tässä ei ole pelkästään kyse siitä, että e, on tärkeitä asioita kyseessä, kuten vesivarat ja mm, vesihuolto ja kaikki muu, vaan koko tämän aloitteen työ. Ja siksi minusta on aina hienoa, kun eurooppalaiset maat ovat siellä edelläkävijöinä jollakin alueella ja, ja sitten lähtevät tällaisiin seikkailuihin, jos näin voi sanoa, jollakin tietyllä alueella sitoutuvat. Ja, ja tämä on hienoa, että Euroopan parlamentti on tätä edistänyt. Kollega, uh, well, who else would like... Niin, kuka vielä haluaisi ilmaista ideansa tästä kohdasta. Nyt on aika antaa puheenvuoro komission edustajalle. Kyseessä Andrea Carignani. The floor is yours. Olkaa hyvä. Uh, Mr. Chair. Kiitos. Hyvä puheenjohtaja, kunnianarvoiset jäsenet. Haluan kiittää teitä tuestanne tälle aloitteelle. Minä haluaisin nyt toistaa nämä pääpiirteet, suottaa tässä käymme läpi nämä kaikki yksityiskohdat, koska esittelijä täällä on jo kertonut, että kyseessä on alueellinen Välimeren aloite. Ensimmäinen laatuaan. Tämä on kumppanuushanke Euroopan unionin jäsenvaltioiden sellaisten maiden, jotka ovat jo assosioituneet Horisontti 2020 hankkeen kanssa ja, sit, ja kolmansien maiden kanssa. Tässä on kyseessä aloite, jossa pyritään luomaan innovatiivisia ratkaisuja. Kyse ei ole niinkään siitä, että jäsenvaltiot, että valtiot tekevät yhteistyötä, vaan kyse on siitä, että tiedeyhteisö pistää yhteen rahoja, tutkimuksia, yhdistävät tuloksia liittyen vesitutkimukseen, elintarvikkeen, maatalous, alan liittyen siten, että saadaan kestävämpi hallinta näille rajallisille resursseille. Tämä aloite menee pidemmälle kuin mikä pelkkä elintarvike-, maatalous- ja vesisektori ovat. Tässä kiinnitetään huomiota, miten voitaisiin vähentää äh, ilmastonmuutoksen vaikutuksia, ja tässä pyritään myös muut puuttumaan muihin haasteisiin, maahanmuuton muun muassa, ja tässä pyritään vastaamaan kansalaisten tarpeisiin, mitä tulee näihin konkreettisiin tieteelliseen, tieteellisiin tuloksiin. Minä haluaisin nostaa esiin, kuinka hyvä esimerkki tämä on tiedediplomatiasta. Tässä työskennellään samalla linjalla kansainvälisten kumppanimme kanssa. Marokko on eräs kumppanimaista. Se on ollut mukana aktiivisesti muotoilemassa tätä aloitetta siitä lähtien, kun se alustettiin vuonna 2012. Se on myös valmis kantavan kortensa kekoon rahallisesti näiden aloitteiden suhteen. Ja tässä seurataan tässä muut äh, Välimeren lähidän maat seuraavat perässä. Jordan, Libanon, Algeria, Egypti ovat jo allekirjoittaneet ja sopineet liittyvänsä tähän hankkeeseen. Markon suhteen tarvitsemme vielä parlamentin hyväksynnän, mutta olemme vakuuttuneita, että ottaen huomioon tämän aloitteen hyödyt, tämä tuki saadaan. Tämä tuo kansalaisille ja näille maille paljon hyötyä. Ja vielä loppu kommentit. Prima on jo aloittanut toimintansa. 848 ehdotusta on saatu. Tämä osoittaa jo, että tämä on suuri menestys, tämä aloite. Kannaltamme on erittäin tärkeää, että parlamentti antaa suostumuksensa tälle sopimukselle. Kiitos. Vaikuttavaa, että yli 800 ehdotusta on esitetty ohjelmaan. Jos ajatellaan näitä naapurimaita, niin elintarviketurvallisuus on tärkeä ja kuivuusasia. Sitten aikataulu. 11. heinäkuuta kello 12 on määräaika tarkistusta jättämiselle. Itre-valiokunnan äänestys 3. syyskuuta tänä vuonna ja sitten päätämme myöhemmin täysistuntoäänestyksen aikataulusta. Kiitos tästä siis. Tämän tärkeän kohdan käsittely on saatu loppuun. meidän täytyy vähän odottaa, koska olemme etuajassa aikataulussamme. Joten rouva Vestager tulee tänne kahden minuutin päästä, kahden minuutin tauko. Kello on 17.10. Jaa, hän onkin paikalla. Joten annamme hänelle kaksi minuuttia aikaa istuutua. Ja minulla on ilo nähdä myös herra Busek valiokunnan puheenjohtaja tulevan. Good afternoon. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Epätavanomainen mahdollisuus meille saada komission jäsen Vestager vieraaksi. Komission jäsenenä hän vastaa kilpailuasioista komissiossa. Kiitos kovasti rouva komission jäsen, että tulitte valiokunnan kokoukseen. Valiokunnassamme tunnemme täyttä vastuuta itse asiassa koko reaalitaloudesta. No tietysti kalaa, kalastusta, maataloutta lukuun ottamatta, tai ehkä liikennettä lukuun ottamatta muut, kaikki muut talouden osat ovat ITRE-valiokunnan alaa. Erityisesti teollisuuspk yritykset Eli on kovin tärkeää, että voimme keskustella jostakin tärkeistä asioista teidän kanssanne, kun te komission jäsenenä vastaatte kilpailuasioista. Koordinaattoreiden päätös oli kutsua teidät valiokuntaan. No, aiheenamme on hyvin suosittu asia kaikkialla. Kilpailusäännöt, aikoina, kun globaalisti on polkumyyntiä ja ylikapasiteettia myös. No sitähän ei vielä haluttaisi kutsua kauppasodaksi, yrittää tässä mielessä olla varovaisia, mutta on siltikin vaarallinen asia. Valtion tukisäännöt, investoinnit tutkimukseen, tuotekehitykseen ja mahdollisuudet siitä eu teollisuuden aloille, hyvin tärkeä PK-yritykset, ja haluaisimme tietää joitakin perustavanlaatuisia vastauksia teollisuuden ja pk-yritysten näkökulmasta. Eli suurin osa EUn reaalitaloudesta on kyseessä. Sitten tietysti keskustelu on avoin ja jäsenet voivat esittää kysymyksiä, mutta jos, jos voisin pyytää Rova komission jäsen, voitte pitää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon tästä mahdollisuudesta keskustella meitä kiinnostavista aiheista. Kiitos myös lämpimistä tervetulon toivotuksista ja kiitos kaikesta työstä, jota te teette, jotta pystytään luomaan Euroopan teollisuudelle – ja pk yrityksille oikea toimintaympäristö. Mehän haluamme, että teollisuus voi hyvin kasvaa, luo työpaikkoja, talouskasvua, joka hyödyttää kansalaisia ja näin saada myös innovaatioita, jotka parantavat yhteiskuntaa. Kilpailu auttaa Eurooppaa saamaan kaiken irti omasta potentiaalistaan. Mikäli on kilpailtava, yritykset tuottavat sellaisia tuotteita, joita yritykset haluavat. Uudet liiketoiminta-ajatukset muovavat markkinoita ja auttavat heitä kasvamaan. Tämä on hyvä kuluttajille ja tämä on hyvä, hyvä asia myös toisille yrityksille. Kun yritys saa kuluttajien luottamuksen, se voi saada asiakkaita ympäri maailman komissiolla ei ole mitään sitä vastaan, että yritykset kasvavat ja menestyvät. Päinvastoin. Mikäli menestyy, mikäli luo työpaikkoja, me osoitamme suosiotamme. Me tuemme yleensä kaikkia yritysten yhdistymisiä, jotka ovat reiluja tai jotka luovat eurooppalaisia suuryrityksiä, AB InBev Miller, Siemens ja Nokia ja niin poispäin. Viimeisen kymmenen vuoden aikana me olemme katsoneet, tutkineet kolmea tuhatta yrityskauppaa. 94 prosenttia näistä yhdistymisistä on hyväksytty ilman, että kilpailutilanne olisi huolestuttanut kuudessa prosentissa tapauksista epäilimme, että kilpailu kärsisi ja olemme estäneet seitsemää, seitsemän yhdistymistä viimeisten kymmenen vuoden aikana. Samat kilpailusäännöt koskevat kaikkia yrityksiä, oli kyseessä mikä tahansa maa teollisuuden ala. Ja näin ollen me ylläpidämme myös Euroopan innovaatiopotentiaalia kun GE osti Alstomin kaasuliiketoiminnan, me havaitsimme, että yhdistymisen jälkeen Alstomin kaikkein kehittyvintä ja laaja-alaisinta kaasuturbiinia ei enää tutkittaisi ja tässä menetetäisiin työpaikkoja. Nämä kehittyneet turbiinit ovat tarpeen, mikäli halutaan saada aika vähemmän päästöjä, korkeampi energiatehokkuus, ja ne ovat tärkeitä, jotta saavutetaan päästötavoitteet, jotta kilpailu pysyisi elinvoimaisena. Nämä raskaat Alstomin kaasuturbiin liiketoimintayritys myytiin Ansaldolle Italiaan, ja nyt Ansaldo on onnistuneesti testannut uusia kaasuturbiineja ja sijoittanut uuteen mm, tehtaaseen, jotta voidaan tarjota näitä turbiineja asiakkaille ympäri maailman. Yrityskaupasäännöt, joita meillä on, ovat sellaisia, että koko teollisuuden ala pysyy kilpailukykyisenä. Kaikki teollisuuden alat, joissa yhdistymisiä tulee tapahtumaan, niin jokaista yhdistymistä kohtaan muut teollisuuden alan yritykset ilmoittavat meille huolestuneisuudestaan. Nämä yritykset, jotka ilmoittavat huolestaan usein työllistävät miljoonia. Nämä yritykset haluavat, että kilpailu jatkuu, jotta he voivat jatkaa reilua hintakilpailua ja myös itse pääsevät kasvamaan. Terässektori toimikoon esimerkkinä terästä viedään niihin tehtäisiin, joissa valmistetaan autoja, tiskikoneita ja rakennusyhtiöille, jotka valmistavat niitä koteja, joissa asumme. Terässektori työllistää yli 30 miljoonaa ihmistä Euroopassa. Nämä haluavat, että teräsyhtiöt kilpailevat keskenään ja että hintoja ei koroteta turhaan. Tämä koskee nimittäin yrityksiä ja tekee heidän kilpailunsa vaikeammaksi. Kun eurooppalaiset suuryritykset yhdistyvät ja tämä, nostaa, tämä aiheuttaa huolia, niin tähän pyritään puuttumaan tietyin keinoin siten, että yrityskaupa ei vaarannu, mutta toisaalta pystytään ratkaisemaan kilpailuun, kilpailuun liittyvä ongelma. Yritykset ovat nimittäin aina vapaita tekemään ehdotuksia meille, että meidän huolemme kilpailun suhteen vapautuvat. Ne voivat myydä tehtaita, tuotantolinjoja muille toimijoille, jotta Euroopan kuluttajilla on myös vaihtoehtoja, joiden puolen kääntyä. Luonnollisesti työntekijät kokevat epävarmuutta, kun oma tuotantoyksikkö myydään kilpailijalle. Silloin käydään läpi epävarmuuden ajanjakso. Ei tiedetä, mitä tuleman pitää. Kun yhdistyvät osapuolet ehdottavat, että he myyvät tuotantoyksikön, meillä ja ammattijärjestöillä on yhteiset huolet. Me haluamme, että liiketoiminta jatkuu, me haluamme, että liiketoimintayksiköitä kehitetään ja haluamme myös, että yhdistyvät yritykset pysyvät varpaillaan. Me emme hyväksy sellaista ostajaa, joka tulee sulkevan tuotantoyksikön työntekijöiden vahingoksi. Joten me kilpailuviranomaisena, ja, niin meillä on yhteiset huolet ja pyrkimykset kuin työntekijöillä. On tärkeää, että työntekijät tietävät, mitä yritysten yhdistyminen heille tarkoittaa. Siksi odotammekin, että ne yritykset, jotka ovat tämän tyyppisessä liiketoiminnassa mukana, kunnioittavat työntekijöiden oikeutta tulla kuulluksi ja myös tiedotusvelvoite täytetään. EU-ssa säännöt mahdollistavat lainsäädäntöhanstaan sen, että työntekijät voivat olla yhteydessä meihin ja kertoa, mitä mieltä he ovat yritysten yhdistymisestä. Meidän ovi on aina auki. On meidän velvoite olla hyväksymättä yritysten yhdistymistä, joka on haitaksi joko kuluttajille tai muille yrityksille ja sitä kautta loppukäyttäjille. Luonnollisesti on tärkeää, että keskustellaan siitä, miten me teemme työmme ja mitä työtä me teemme, ja on myös katsottava, onko meidän työ merkityksellistä. Ainahan on mahdollista, että me voisimme tehdä työmme paremmin. Ottakaamme esimerkiksi valtion apusääntömme. Meidän sääntöjä on yksinkertaistettu todettu monasti, jotta nämä säännöt ajaisivat tarkoitusperian paremmin myös teollisuuden näkökulmasta. Me olemme laajentaneet meidän niin kutsuttua block exemption, eli blockin poikkeusasetusta. Tämä on tarpeen, kunhan kaikkia sääntöjä noudatetaan. Tässä halutaan suojella kilpailua. sääntöjä noudattaen on mahdollista toimia ilman, että kuullaan Tämä on johtanut siihen, että 97 prosenttia kaikista valtion avustapanon täytetön tällä tavoin. Jäsenvaltiot ovat meihin yhteydessä ainoastaan monimutkaisissa tapauksissa, joissa kilpailulainsäädäntö saatetaan rikkoa. Muutoin jäsenvaltiot huolehtivat itse valtion apuasioistaan. Me olemme ehdottaneet EU Invest-rahastoa, EU-investointirahastoa, jossa on 15 miljardia euroa EU-varoja. Halutaan ottaa investointeja, innovaatio- ja tutkimusohjelmat ohjelmia. Tässä on saatu yli 100 miljardia euroa investoitavaksi. Tätä rahaa voidaan käyttää, jotta voidaan rakentaa tulevaisuuden Euroopan teollisuus. Molemmat hankkeista mahdollistavat sen, että EU-varoja yhdistetään kansallisiin kansalliseen rahoitukseen, ja me olemme pyrkineet tekemään tästä toiminnasta mahdollisimman helppoa. Tämä on osa ehdotustamme. Näillä askelilla, jotka ovat jo melko kauaskantoisia, mitä tulee valmiuksien, mahdollisuuksien luomiseen ja toiminnan virtaviivaistamiseen, niin tästä huolimatta on tärkeää, että me emme ole naiveja sen suhteen, mitä kansainvälinen globaali kilpailu on. Meidän ei pidä olla myöskään naiveja, mitä tulee kansainvälisen kilpailun vääristymiin. Kiina kasvaa, heillä on eri kaupankäyntimalli kuin se, johon me olemme tottuneet. Yhdysvaltain terästariffeista on puhuttu tuo puheenjohtajakin sivusi tätä, ja neuvottelut ovat edelleen käynnissä näiltä osin. Eurooppa tulee puolustamaan omia kauppaintressejään vahvasti. Kaiken kaikkiaan kauppatase, joka meillä on ympäröivän maailman kanssa, on positiivinen ja on tärkeää, että me emme heitä pois sitä, mikä on taannut meidän menestyksen, avoimet markkinat, kilpailu, innovaatiot. Meidän pitäisi viedä näitä avainmalleja muualle maailmaan, että me voisimme myös mahdollistaa yhdenvertaisen pelikentän maailmanlaajuisesti. Mikäli me pelaamme kilpailusääntöjen mukaisesti, oletamme ja haluamme, että kilpailijamme toimivat samoin. Meillä on jatkuva vuoropuhelu Kiinan kanssa, että haitalliset tuet poistettaisiin. Japani on myös, Japani on myös avoimempi sen suhteen, että se lopettaa haitallisia käytäntöjä, Kiitos äh, ensi viikolla allekirjoitettavan sopimuksen. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa kilpailun suhteen. Me Euroopassa, meillä on vankka perusta, jonka päällä seistä. Euroopassa työllisyys on ennennäkemättömän korkealla tasolla. Maailman 20 innovatiivisimmasta maasta 10 on eurooppalaisia. Ja yhdessä ja olenkin odottanut, että me pääsemme yhdessä käymään tämän keskustelun. Meidän on ylläpidettävä momentumia, se palvelee nimittäin eurooppalaisia. Ja minä toivon, että kilpailulainsäädännön täytäntöönpano, se osa josta minä vastaan, voi myös kantaa kortensa kekoon. Se on osa niistä monista tekijöistä, joita tarvitaan, että kokonaisuus toimii. Odotan niin olla keskustelua. Kiitos, Roma, komission jäsen. No, oli todellakin tarpeen, että valiokuntamme jäsenet voivat kuunnella alustuksenne ja että voidaan esittää kysymyksiä, jotka ovat valiokunnan ja pk ja kansainvälisen kilpailun kannalta hyvin tärkeitä. Haluaisin nyt avata keskustelun ja ryhmäpuheenvuorot ensin. EPPn puheenvuoron käyttää esittää herra Langen. Olkaa hyvä. Okei, okay, vielen dank. Niin. Kiitos komission jäsen Rova Vestager. Toimikaudella ne olette tehnyt paljon hyvää, ei epäilystä. Valtion tuet. No niin, onnistuuko? Valtion tuet ovat menestysteema kartellikiellon toimeenpanossa on, on kyse siitä, että markkinoille pääsy on avointa. Kyse ei ole pelkästään hintasopimuksista, vaan erityisesti internettaloudessa markkinoille pääsy. Ja jos se estetään, niin kilpailu estyy massiivisesti. Mutta puhuitte näistä fuusioista ja sanoitte, että 94 prosenttia kaikista hakemuksista hyväksytään ihan oikein. Mutta monet niistä ehtojen kanssa – ja siitä tulee esille kysymys, että miten tätä välineistöä kehitetään edelleen. Markkinat ovat globalisoituneet monilla aloilla. Vanhat välineet, jos niissä suuntaudutaan markkinaosuuksiin esimerkiksi, niin niillä on pienempi rooli internettaloudessa. WhatsApp ja Facebook ovat siitä esimerkkejä. Markkinakapitalisointi on jo olemassa, mutta ei tuottoja vielä. Eli komissiolla ei ollut sitten perusteita arvioida näitä fuusioita. Ja sen vuoksi kysymykseni, mitä uusia välineitä ovat tarpeen, jotta nyt kun globalisointi edistyy, niin ja miten haluatte niitä muuttaa? Miten sitten avoin markkinoille pääsy tulevaisuudessa? Asia näyttää minusta hyvin tärkeältä. Ja kolmanneksi, mitä ongelma-alueita näette erityisesti, kun valtion tukioikeutta kehitetään edelleen? Mitä tulee yrityksiin? Kiitos. Thank you very much, colleague. Kiitos tästä kollega. S- ja D-ryhmän puheenvuoro herra Dani Nika. Uh, Kiitos oikein paljon komission jäsen. Arvostamme sitä, mitä jo tähän asti olette sanonut. Ja nyt haluaisin viitata teille tuttuun tapaukseen, nimittäin Kalatsin terästehdas. Ja kymmeniä tuhannet ihmiset ovat riippuvaisia tuon tehtaan tai toimipaikan äh, tapahtumista ja mm, voivatko lapset käydä koulua, onko heillä ruokaa. Se riippuu tästä yhdestä tehtaasta ja nyt puhuitte näistä oikeussuojakeinoista ja korjaustoimenpiteistä ja minä kävin tuolla toimipaikassa ja äh, puhuttiin siitä, että halutaanko todella sellainen mekanismi, joka mahdollistaisi tämän tehtaan ostamisen tai sen, että tehtaan ostaja voi jatkaa tämän tehtaan toimintaa. ArcelorMittalille tulee kilpailua. Onko niin, että tehdasta ei suljeta? Ja olisiko jonkinlainen avoimuus että voisitteko puhua mekanismeistanne avoimesti liittyen muun muassa Arcelor Mitalin toimintaan. Me emme ole kuulleet minkäänlaista lausuntoa teiltä tai koko komissiolta ja nyt haluaisin muistuttaa avoimuutta koskevasta sitoumuksesta, jonka itsekin mainitsitte. Tätä koko toimintaa pitää valvoa ja teräsmarkkinoiden kilpailu pitäisi mahdollistaa EU:ssa ja uskon, että te luotte sellaiset toimintaedellytykset ja viittaatte siihen, että se, joka ostaa tämän tehtaan mahdollisesti, niin sen pitäisi sitten halua myös kehittää Romanian teräsmarkkinoita edelleen. Me haluamme, että on todellinen toimija Arcelon Mitalin asemaan liittyen Euroopassa tämän tehtaan ostamisen seurauksena. Ja tätä transaktiota täytyy valvoa ja koko maamme odottaa, että tätä toimea valvotaan. Tämä olisi todella suuri palvelus teille, komissiolle tai niiden taholta. Me odotamme tätä ja tätä pitää nyt näyttää. Kiitos teille kollega kysymyksestä. Alderyhmän puheenvuoro. Rovan Aktekal, olkaa hyvä. Kiitos ja kiitos komission jäsen. Nykytilanne uk niin vaatii Brexitin käsittelyä. Keskittyisin rahoitussektoriin, koska kilpailun mielessä monet rahoitusalan toimijat ovat sijoittautuneet Lontooseen ja markkinat ohenevat mielestäni tällä hetkellä EU:ssa. ssa Joten haluaisin kysyä teiltä mielipidettänne tilanteesta juuri nyt. Kilpailu, rahoitussektori, mitä voitaisiin ehkä pitäisi tehdä tulevina kuukausina ajatellen Brexit-tilannetta nyt. Kiitos kollega teille. GUE-ryhmän puheenvuoro, herra Kohlicek, varapuheenjohtaja. Pane předsedo, teď už můžu mluvit česky. Kiitos puheenjohtaja. Puhun nyt tsekkiä. Toivottavasti sitä ei aiheudu ongelmia. Luulakseni riippumatta teollisuuden alasta Euroopassa, niin kohtaamme samoja haasteita ja ongelmia siinä mielessä, että minkälaista keskittymistä voidaan sallia Euroopassa ja maailmanlaajuisesti – Esimerkiksi pakkauslasi. Yhdysvaltalaisilla yrityksellä Entinealla on suurin kapasiteetti. Onko se oikein, onko se terveellistä? Se on siinä kysymys teille komission jäsen. Itse olin terästehtailla töissä vuosien ajan ja todistin Tsekin teräsalan sortumista. Tässä mielessä haluaisin kysyä, että mitä komissio tekisi, kun laksmin Mittal osti, ostaa kaikki suurimmat terästehtaat EU-ssa. Nyt hän myy Bitkovicin ja se on hyvin tärkeää meille, joten toivottavasti lopputulos olisi positiivinen, mutta olen kyllä sitä mieltä, että valtavat yritykset yhtiöt, jotka ostavat pieniä yhtiöitä EU:ssa, että perustavat ostonsa eri kustannuksiin kuin mitä EU:ssa on, kun täytyy pitää päästörajoista kiinni. Niillä ei ole tiukkoja sosiaalis- yhteiskuntallisia vaatimuksia. Ja kuten sanoitte, niin ihmisiä huolestuttaa, mitä heille tapahtuu. valitettavasti, kuten Romanian kollegakin, niin näen kyllä niin, että työpaikat ovat uhattuina. Esimerkiksi Pohjois-Ranskassa terästeollisuuden aika on ohi. Se pätee myös Luxemburgiin. No Luxemburgissa se jatkuu, mutta en tiedä miten pitkään. Tsekin tasavallassa jossa Homutovissa on suuria terästehtaita. Mutta keskitytään hyvin pieneen segmenttiin verrattuna aiempaan. No sehän pätee moniin muihinkin maihin. Eli mikä minua nyt kiinnostaa, eivät ole yksittäiset tapaukset, vaan koko asia periaatekysymyksenä. EU, e Kiina, suhde perustuu siihen, että on eri kapasiteetit ja rajoitukset, markkinoille pääsy, puhuit avoimuudesta ja pääsystä, mutta siinä mielessä pitäisi olla yhtäläiset olosuhteet ja se on kovin vaikea saavuttaa. Eli ymmärrän kyllä, missä ongelmat ovat. Kiitos. Kiitos kollega. No sitten muut puhujat, jäsenet. Ensimmäisenä SNDstä edustaja Martin. Oh, kiitos puheenjohtaja, kiitos, että tulitte paikalle komission ja sen on aina hienoa keskustella kanssanne, vaikka en nyt aina olekaan ihan samaa mieltä, se ei varmaan ihmetytä teitä millään tavalla, mutta uskoisin, että nykypäivän säännöt edustavat maailmaa, jota ei ole enää olemassa ja kun te sanoitte esimerkiksi, että ette ole naivi. No emme mekään ole naiveja, mutta tekee mieli sanoa, että jos emme ole naiveja, niin olemme sitten tässä yhtä lailla syyllisiä. Komissio eh, ei hiljattain juuri muun muassa tunnusti markkinatalousmaan aseman Kiinalle – ja sitten kun puhutaan monien teollisuussektoreiden ylikapasiteetista, rautatiala, keramiikka, paperi, sametti, teräs ja niitä monia muitakin, niin 50 prosenttia markkinoista maailmanlaajuisesti on Kiinan hallussa. Yli 50 prosenttia siis maailman markkinoista on Kiinalla. Ja sitten kun tähän lisätään vielä vilpillinen kilpailu ja sitten polkumyynti, niin se aiheuttaa hirvittäviä ongelmia eurooppalaisille yrityksille huolimatta polkumyynnin vastaisista toimenpiteistä. Ja nyt sitten en tiedä, miten hinnat siellä rakentuvat, mutta joka tapauksessa siitä on aina haittaa eurooppalaisille. Voidaan myös tarkastella valtion tukia, tehän vastasitte tähän, ja sitten toisaalta voidaan ajatella näitä suuryrityksiä, joilla on dominoiva markkina-asema. Nyt tämä kaikki voi johtaa siihen, että Euroopassa teollisuussektori heikkenee, jolloin menetetään työpaikkoja ja joudutaan sulkemaan tehtaita eh, aloilla, jotka ovat todella tärkeitä. Ja siksi minulla onkin muutamia kysymyksiä teille. Ensinnäkin, miten komissio aikoo huomioida eh, kansainväliset markkinat viitekohtana EU-kilpailusääntöjä täytäntöönpantaessa toiseksi, miten sitten voidaan muuttaa kilpailusääntöjä siellä. Ja kolmanneksi, jos kerran halutaan pitää yllä tietty teollisuusperusta, yksi teollisuustyöpaikka vastaa kolmea muuta työpaikkaa, ja kun nyt ajatellaan tätä vilpillistä kilpailua, ja puhutaan valtion tukisäännöistä ja niiden tarkistamista tähän, että tähän, tai kyllä osaksi jo vasta sitten tähän tarpeeseen, mutta voidaan mennä vielä pidemmälle ja neljänneksi, miten työntekijät voivat miten voidaan hyväksyä joustavuus näiden tiettyjen sääntöjen täytäntöönpanossa niin, että se hyödyttää myös työntekijöitä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos kollega teille. Sitten rouva Spiraki. Thank you, Mr. President. Kiitos. Puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, on ilo, että te olette täällä, että voimme keskustella reilusta kilpailusta teollisuudelle. Minä haluaisin puhua terässektorista. Meillä on hyvin terässektori Kreikassa. Me noudatamme sääntöjä ja pyydämme, että kauppakumppanimme noudattavat näitä sääntöjä niin ikään. Mutta mikäli nämä eivät noudata sääntöjä, nämä kilpakumppanimme, niin siinä syntyy kauppasota. Ja kuinka me voimme suojella kansalaisiamme kauppasodalta? Kiitos. Puheenjohtajalle ei ole mikrofoni päällä. Niin, Rova Werner, olkaa hyvä. Ja vielen dank. Niin, kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa sydämellisesti Rova Vestager. On hienoa, että olette paikalla täällä Itravaliokunnassa tänään. Kolme kysymystä kapasiteettimekanismista, sitten yleisesti kilpailupolitiikasta ja sitten äh, julkiset sopimukset. Kuusi kapasiteettimekanismia on hyväksytty maissa, jotka lueteltiin tulkille liian nopeasti. Ja lehdistötiedotteessa, joka tähän liittyy, niin selvennetään, että tulevat säännöt kapasiteettimekanismissa sähkömarkkina-asetuksesta on, jos on jo sovellettavissa. Ja mikä peruste sitten on itse ennen kuin tästä sähködesignista on päätetty, että se on jo hy- hyväksytään, että onko se hyvä ajoitus ollut. Sitten kilpailu. Kollegat tästä puhuivatkin ja nyt puhutaan paljon siitä, että miten eri aloilla vai voidaanko luoda niin kutsuttuja European Champions ja analogina tässä on Airbus ja nyt erityisesti raideala, Alstom ja Siemens ja teidän tehtävänä kilpailusta vastaavana komission jäsenenä, niin sen lisäksi, että fuusioiden lainmukaisuus tarkistetaan, niin sitten harjoitetaan tietysti myös kilpailupolitiikkaa kasvu- ja työpaikkojen hyväksi. Ja nämä eurooppalaiset suuryhtiöt ovat kilpailukykyisempiä maailmanmarkkinoilla kuin vähemmän konsolidoituilla markkinoilla sitä tulee uusia vientimahdollisuuksia, mutta konsolidointihan tuo myös muassaan työpaikkojen menetyksiä. Oliko se sitten yrityksessä itsessään, mutta mikä vielä tärkeämpää, monien pienien alihankkijoiden keskuudessa jotka itse asiassa ovat näitä häviäjiä. Minkä kriteerien mukaan sitten nämä näkökohdat otetaan mukaan teidän analyyseihinne ja arvioinnin mukaan, niin voidaanko yleisesti ottaen sanoa, että nämä eurooppalaiset menestyvät suuryhtiöt ovat uudelleen teollistamisessa hyväksi ja eurooppalaisessa arvo, arvon luomisessa? Sitten tarjouskilpailut, niihin liittyvä oikeus. Kun olen esittelijänä mietinnössä, joka koskee Euroopan raidealan kilpailukykyä, niin olen kuullut eurooppalaisilta yrityksiltä paljon hätähuutoja, joiden mielestä on osittain nyt sitten osittain EUn ulkopuolelta tulevaa epäreilua kilpailua, jossa mm, on valtion tuki. Vaikea pärjätä siinä. Ainakin julkisissa tarjouskilpailuissa niin pitäisi tukea eurooppalaista arvo, arvoluontia ja siinä 2014 direktiivi on tärkeä. Siinähän voidaan vaatia, että tietty osuus arvoketjusta tapahtuu, arvon luomisesta tapahtuu Euroopassa, mutta edelleen kuitenkin se on vähän onnen kauppaa hylätä tarjoukset, jos näistä ehdoista ei pidetä kiinni, koska ei ole selkeää metodologiaa näiden prosenttiosuuksien määrittämiseksi. Ja samanlaisessa amerikkalaisessa laissahan tarjouskilpailuissa on selkeä kaava tarjoajille. Ja voisiko nyt sitten vastaava täydennys tulla kyseiseen direktiiviin eh, komission puolelta? Kiitos. Uh, thank you. Kiitos. Jos voisin pyytää, hyvät kollegat, puhukaa hitaammin, kun ei ole helppo tulkata kaikkea. Sitten Rova Meissner, jos sopii. Okei, okay, ja vielen Dank. Dann mache ich... Niin, no sitten jatkan saksaksi. Yritän olla puhumatta liian nopeasti. Kaksi näkökohtaa. Niin, komission jäsen, hienoa, että olet olette täällä ja olette puhunut Euroopan tulevasta teollisuudesta ja rahastosta ja on paljon teknologioita ja vaihtoehtoisia energioita, joita haluamme kehittää, jotka pärjäävät aika hyvin Euroopassa. On Alto-energia, vuorovesienergiahankkeita, on myös huonekaluja, jotka tuotetaan muovijätteistä, innovatiivisia ajatuksia, startuppeja, osittain vihreää teknologiaa laivoille ja esimerkiksi muillekin liikennemuodoille. Mutta eh, näillä aloilla eivät toimi pelkästään eurooppalaiset, myös kiinalaiset, monet muutkin, kukaan ei lepää laakereillaan. Myöskin jos ajatellaan pieniä yrityksiä, niin voitaisiin mahdollistaa markkinoille pääsy maailmanlaajuisesti ja ehkä myös sitten rahastosta antaa rahoitusapua. Tässä ensimmäinen kysymys ja toinen sitten lyhyt kysymys. Sanoitte, että Japanin kanssa on nyt kauppasopimus. Nyt sitten voidaan huolehtia kauppasäännöistä. UNSAn kanssa ei ole kaikki sanovat, että työstävät reiluja kauppasääntöjä USAn kanssa, mutta miltä se voisi näyttää, kun ei tilanne näytä kovin yksinkertaiselta tällä hetkellä. Uh, Kiitos rouva. Puolan tulkkausta ei ollut luureissa, niin kyllä pärjään englanninkin kanssa, mutta olisi parempi. Tilanne olisi parempi. Varmaankin joku tekninen ongelma, voisin arvella. Rova Toija. Varapuheenjohtaja valikunnasta myös. Eh, grazie. Kiitos on aina mielenkiintoista kuulla komission jäsentä ja teen hyvin suoran lyhyen kysymyksen. Se liittyy Martäänin ja Märenin kysymyksiin. Useissa puheenvuoroissa ne olette puhuneet siitä, että kilpailu on tärkeää ja sitä pitää kunnioittaa. Me tiedämme, että EUn oikeus perustuu kilpailuun ja kuluttajan oikeuksiin, mutta missä tässä kaikessa on työllisyys ja kasvu? Ja monta kertaa näissä keskusteluissamme esitämme huomion, jonka tekin olette useita kertoja esittänyt, mutta nyt pitäisi tiettyjä muutoksia tehdä ja muutoksia on tullut. Ja kilpailuoikeus ja siihen tietyt muutokset tulivat silloin, kun on alettu rakentaa tätä koko sisämarkkinaa ja nyt äh, se on muuttunut, koska on niin paljon ulkoista kilpailua. Ja mitä me teemme, selviävätkö parhaimmat yritykset vai jäävätkö ne kokonaan kaiken ulkopuolelle ja menetetäänkö työpaikkoja ja sitten miten tässä kilpailu ja työllisyysasiat voidaan tai kuluttaja-asiat voidaan huomioida. Ja minä haluaisin tietää, mitä komissio tekee, jotta tätä kaikkea systeemiä tässä voidaan perustavanlaatuisesti vähän muuttaa. Uh, thank you very much, madam. Mm. Kiitos teille kun komissio sen ei kovin usein ole paikalla, niin avaan toisen kysymyskierroksen. Edustaja Langen haluaa kysyä vielä. Niin, kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyt täydennys siihen, mitä Rova Werner sanoi tarjouskilpailudirektiivistä. Tehän sanoitte, että vapaakauppasopimus Japanin kanssa on hyvä, samat ehdot niin pyritään Yhdysvaltain kanssa. Tällä hetkellä nyt Saksassa on meneillään kansalaisjärjestön aloitteesta kampanja, se oli TTIPiä vastaan jo, että Japanin vapakauppasopimus mahdollistaisi, että Japanin suuryritykset ottavat haltuunsa vesihuollon Euroopassa, väittävät. Ja siitä tulee sille kysymys, että miten komissio nyt sitten, ja kun te oletteko nämä tar- kilpailusäännöt tässä tarkistanut, ja onko todellakin niin, että direktiivin mukaan joka tapauksessa edullisin eikä talo, taloudellisin vaihtoehto täytyy valita? Onko tässä perushuollossa niin, että, että kunnat ja valtiot voivat tehdä kaiken oman järjestelmänsä mukaan, mutta sitten kun mennään kolmannelle antamaan, niin sitten täytyy olla tarjouskilpailu. Onko Japanin sopimuksessa poikkeuksia? Uh, thank you very much. And... Kiitos. Oliko muita puheenvuoropyyntöjä? Toisella toinen kierros on alkanut. Niin, jos sopii, rouva komission jäsen, lisäisin omasta puolestani jotain. Kuten kuulitte, tuli yleisluontoisia kysymyksiä ja joitakin hyvin spesifejä. Terästeollisuus esimerkiksi, muutama kollega kysyi siitä tärkeästä asiasta. Mutta kukin nimenomainen kysymys on myös yleisestä näkökulmasta tärkeä. Minulla on ehkä tämä spesifimpi kysymys globaalien kilpijöiden näkökulmasta. Kysymys voi olla hyvin yleinen. 24. toukokuuta komissio hyväksyi sitoumuspäätöksen Gazpromin osalta, jolla annetaan velvoitteita puuttua huoliin, jotka koskevat kilpailuhintoja Keski-Euroopan kaasumarkkinoilla. Se on globaalin tason kilpailija Euroopan markkinoillamme, samoin Google kuin Google digitaalialalla. Tässä tapauksessa kyseessä energia. Kolme lyhyttä kysymystä. 2013 komissio hylkäsi Gazpromin esittämän sitoumuksen. Voisitteko selittää, ehkäpä tärkeimmät erot noiden sitoumusten ja niiden välillä, jotka komissio hyväksyi päätöksessään muutama viikko sitten. Toinen kysymys. Miksi päätöksestä puuttuu se kompensaatiosäännöt kahdeksalle osastolle jäsenvaltiolle? Ja sitten viiden suurimman poliittisen ryhmän puolesta valiokunnassa lähetin teille kirjeen jokin aika sitten samasta aiheesta. Sillä oli sellainen lause, että toimien puute asettaa varallisen ennakkotapauksen, eikä siitä lähde selkeää viestiä EUn sitoumuksista puolustaa sääntöjään ja kansalaisiaan. Ja kolmas kysymys. Maaliskuussa Gazprom valitettavasti kieltäytyi tarjota Nafkotas tapauksessa Tukholman tuomioistuimen mukaisesti. Voitaisinko tätä pitää sitoumuspäätöksen rikkomisena? Koska meitä ei yllätä tai olemme jopa pettyneitä tällaisesta päätöksestä Gazpromin puolella. Eli sitoumuspäätöksen osalta se on myös hyvin tärkeä kysymys, jos voisitte selittää tätä. Thank you very much. Thank you, Kiitos puheenjohtaja. Sallikaa, että vastaan ensin puheenjohtajan kysymyksen. Tämä Tukholman tapaus ei liity mitenkään näihin Gazprom tähän Gazpromin tilanteeseen. Gazprom harkitsee oikeustoimia ja seuraamme tilannetta. Ja mitä tulee tähän kompensaatiokysymykseen, korvauskysymykseen, niin mikäli koetan, että on tarve saada korvauksia, asian voi viedä kansallisen tuomioistuimen. Saimme hiljattain merkittävän päätöksen. Oli komission päätös mikä tahansa, tätä asiaa voidaan käsitellä oikeustuomioistuimessa, mitä tulee siihen, että vastustaa tätä pakollista täytäntöönpanoa ja voi, tässä voidaan käsitellä tätä korvausasiaa. On erittäin tärkeää, että tuomioistuin teki tämän selväksi hiljattain. Lisäksi tämä toinen kysymys merkittävää näissä sitovissa sitoumuksissa, johon Gazprom on sitoutunut, on nyt se, että he ryhtyvät tärkeisiin askelin, että pystymme integroimaan kaasumarkkinat. Tämä on asia, joka ei voi tapahtua tällaisessa kieltolakipäätöksessä. On tärkeää, että kaasu saadaan toimitettua sinne, minne se halutaan toimitettavan, jotta kaasua voidaan myydä edelleen. Kyseessä voi olla pitkäaikainen puolalainen kaasusopimus, asiakas, joka haluaa myydä kaasun edelleen Baltian maissa asiakkailleen. Baltian maat ovat käytännössä katsoen saaria, mitä tulee kaasutarjontaan. Tarvittavia putkia ei ole, ja sitoumukset pakottavat Gazpromin toimittamaan kaasun samalla tavalla, aivan kuten aivan olettaen, että tässä olisi olemassa kaasuputki Puolan asu- asiakkaan ja näiden valtion asiakkaiden välillä. Tilanne on, Bulgariassa on se, että tilanne on hyvin vastaava ja siellä on ikävä katsottava, että kaasua olisi ikään kuin saatavilla markkinoilla on olemassa niin kutsuttuja kaasuhubeja, joissa, on kaasukeskuksia, joissa on päivähinta kaasulle. Ja Gazprom on hyväksynyt, että kahden vuoden välein jos tapauksessa viiden vuoden välein voidaan pyytää hinnan tarkistuksia. Ja hyvä asia tässä on se, että tässä on positiivinen viitearvo ja tässä viitearvona on Alankomaiden ja Saksan kaasukeskukset. Ja tämä johtaa siihen, että vaikka polttoaine, öljyn hinta nousee, niin on mahdollista, että pyydetään kaasun hintaa alennettavaksi, koska viitearvona on nämä kaasukeskusten hinnat Saksassa. Ja tämä voidaan saavuttaa ainoastaan, mikäli tässä on tämän tyyppiset sitoumukset. Minä en näe tätä Gazpromin tapauksen päätöksenä, vaan minä näen, että Gazprom tulee noudattamaan näitä tiukkoja Gazprom-sääntöjä. Ja se, että nämä, säännö, nämä sitoumukset ovat sitovia, niin mikäli niitä rikotaan, me voimme asettaa sakkoja, langettaa sakkoja maksettavaksi siitä hetkestä lähtien, kuin rikkomus havaitaan ilman, että säännöt joudutaan luomaan uudestaan. Ja tämä on erityisen tärkeää, koska me elämme oikeusvaltioperiaatteen mukaan elävässä unionissa, niin usein nämä oikeuskäytäntö, oikeuskäytäntö vaativat syntymistä, niin nyt meillä on olemassa sitovat säännöt ja voimme katsoa, että näitä sitoumuksia noudatetaan. Ja näin ollen kansalaiset, jotka ovat tässä vaikutuksen alaisuudessa olevassa jäsenvaltiossa, voivat nauttia asianmukaisista hinnoista ikään kuin nämä olisivat läntisessä jäsenvaltiossa. Tämä on meidän mielestämme tärkeää. Toinen kysymys, jota sivuttiin myös, koskee kilpailulainsäädäntöä, kilpailusääntöjä ja ihan vain mm, viitekehyksen luodakseni haluaisin nostaa esiin, että työpaikkoja ei ole koskaan ollut niin paljon Euroopassa kuin aikaisemmin. Ja tämä, tästä on kiittäminen niitä kilpailusääntöjä, joita meillä on. Ja tässä voitaisiin nostaa esiin se seikka, että kilpailulainsäädäntö ei estä sitä, että työpaikkoja luodaan. Monessa tilanteessa tilanne on jopa päinvastainen. Mikäli on kilpailuilla markkinoilla, niin silloin on oltava valppaana, on oltava varpaillaan, jotta pystyy kilpailemaan kilpailijoiden kanssa. Ja olette oikeassa, kun nostat esiin, että kyseessä ei ole ainoastaan sisämarkkina-alue, vaan kyseessä on globaali markkina-alue. Ja kun katsoo näitä oikeustapauksia, tämä on nähtävissä. Kun katsoo vaikkapa yrityksen yhdistymistapausta, tapausta, niin on tärkeää, että asiakkailla on myös osapuoli, jonne kääntyä sen jälkeen, kun yritykset ovat yhdistyneet. Mikäli valikoimaa vähennetään, hintaa nostetaan, niin onko mahdollista, että tyytymätön asiakas kääntyy kilpailijan puoleen? Ja näissä tilanteissa me usein havaitsemme, että sisämarkkinoiden ulkopuolella, Euroopan ulkopuolella on toimija, jonka puoleen käännytään. Tämä tarkoittaa sitä, että markkinat ovat kasvaneet. Ja viime aikoina, viime vuosien aikana ne markkinat, jotka ovat vähintäänkin etanlaajuiset, ovat kasvaneet 50 prosentista 65 prosenttiin. Ja tämä näkyy myös meidän analyysissä. Globaalit markkinat todellakin huomioidaan. Kun teemme analyysiä ja lähteäkseni ylhäältä alaspäin, mitä tulee näihin linkkeihin, niin pohdittava antaa se, että 95 prosentissa yritysten yhdistymistapauksista ei ole mitään yhteyksiä äh, siinä sillä tavalla, että yritys kärsisi yrityskaupan jälkeen ja tähän löydetään, joudutaan löytämään ratkaisu myymällä linja tai muilla myynneillä. Ja se hyöty tässä keskustelussa on se, että me puhumme niistä tapauksista sikäli kun keskusteltava on. Ne tapaukset, jotka saavat vihreää valoa, niihin emme perehdy sen suuremmin, koska mm, näihin perehdytään, mutta todetaan, että mitään ongelmaa ei ole ja nämä saavat vihreää valoa pidemmälle. Me olemme menneet toisessa vaiheessa Lusaci-tapauksen kanssa, koska me pelkäsimme, että Siinä saatettaisiin yhdistää aurinkolasien linssit ja kehykset. Ja kun kysyimme optikoilta ympäri Euroopan, he olivat sitä mieltä, että mitään ongelmaa ei ole. Ja myös tämä suuri, suuri yrityskauppa toteutua ilman, että tässä olisi mitään epäselviä yhteyksiä. Ja me pyrimme olemaan seikkaperäisiä myös sellaisissa tapauksissa, vaikka koetaan, että yrityskauppa ei ylitä tiettyjä kynnyksiä. Me teimme näin, kun Facebook osti WhatsAppin, me teimme näin, kun Apple osti Sisamin. Ja me toimimme näin, koska me kiinnitämme huomiota siihen, että mitä tapahtuu, kun yhtälön yhdistyy data, minkälaisia yrityksiä syntyy. Me siis kiinnitämme myös tähän huomiota. Se, pitäisikö meidän vaihtaa meidän käyttämiä välineitä, on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Liiketoimintamallit, tuotantotavat, markkinat muuttuvat, se muuttaa sitä tapaa, jolla arvoa syntyy. Siksi minä olenkin pyytänyt kolmelta erityis neuvonantajalta, että nämä perehtyisivät aiheeseen. Tässä on eh, teknologia, talous ja kilpailulainsäädännön asiantuntijat. Minä saan nämä kertomukset ensi kuussa. He tekevät eivät ainoastaan analyysiä, vaan myös suosituksia. Ja tämän lisäksi me olemme vedonneet sidosryhmiin ja asianomaisiin, että he myös ovat yhteydessä tämän asian tiimoilta. Me avasimme verkkosivuston viime viikolla ja ihmiset voivat nostaa esiin huolian aiheeseen liittyen syyskuun loppuun mennessä. Ja 17. tammikuuta mennessä meillä järjestetään konferenssi, jotta me voimme keskustella, mitä tarvitaan markkinoilla, missä tuotanto, tuotantotavat äh, ja arvon tuottamistavat muuttuvat eh, niin nopeasti. On tärkeää, että välineemme ajavat edelleen asiansa. Mitä tulee Nikan kysymykseen liittyen tätä terästuotantolaitosta Romaniassa? Minä toistan mielelläni sen, mitä minä sanoin. On nimittäin erityisen tärkeää, että kaikille välittyy tämä selkeä viesti. Meillä on yhteinen tavoite. Meidän kannatamme ei ole hyödyllistä, että suljetaan terästehdas. Suljettu tehdas ei kilpaile enää. Me haluamme, että tehdas on auki, jossa on vireä toiminta, jossa on todellista toimintaa markkinoiden kannalta. Näin ollen yrityskauppojen kohdalla usein kun ehdotetaan myyntiä, niin meidän kannalta merkityksellistä on ostaja. Ja monilla teollisuuden aloilla ostaja ei voi olla sellainen toimija, jolla sattuu olemaan erittäin paljon rahaa, vaan on oltava myös osaamista, on oltava toimija, joka osaa toimia alalla, koska muutoin on mahdotonta saada nopeaa alkua ja varmistaa, että taukoja ei synny ja että yritys pysyy kilpailukykyisenä. Siksi meillä onkin niin merkittävät menettelyt ostajien hyväksymisen suhteen, koska me haluamme, että myytävä yritys, myytävä osio pysyy kilpailijana yritysten yhdistymisten kohdalla. Ja mitä tulee terästeollisuuteen Euroopassa, niin se on kokenut merkittäviä haasteita. Mielestäni hyvää on kuitenkin se, että viimeisimmin Viimeisin positiivinen kehitys terässektorilla Euroopassa on se, että kyseessä on hyvä terässektori teräsektori ei luota siihen, että veronmaksajat kuittaavat laskun. Kyseessä on kilpailtu, laadukas, innovatiivinen sektori verrattuna muihin toimijoihin globaalilla tasolla. Ja eräs asia, jota haluaisin työstää yhdessä, on se, että meillä olisi polkumyynnin vastaiset toimet. Haluan, että meillä olisi vireämmät, selkeämmät toimenpiteet, jotka astuvat voimaan Meillä on 27 polkominen vastaista toimenpidettä ja Cecilia Malmström on näitä esitellyt parlamentille. Eräs niistä välineistä on sellainen, että sen avulla pitäisi pystyä toimimaan nopeammin. VTO-puitteissa edelleen, mutta nopeammin kuitenkin, jotta me voisimme olla hieman kovanahkaisempia kuin mitä me olemme olleet aiemmin, jotta me todellakin onnistumme. Ja minä toivon, että me pystymme tämän yhdessä saamaan läpi, koska on tärkeää, että me pystymme sanomaan Euroopan teollisuudelle, että mikäli he kohtavat epäreilua kilpailua, me olemme varmiita, valmiita toimimaan. Ja mikäli me kohtaamme reilun kilpailun, toivon, että teollisuus pystyy hyväksymään tämän. Mutta mikäli kilpailu on epäreilua, haluan, että me varmistamme, että asian puututaan. Mitä tulee finanssialan ja Brexit-tilanteeseen? Mielestäni parasta tämän tyyppisenä päivänä on ainoastaan todeta, että tilanne on avoin. Mikäli joku tietää Brexit-lopputuleman, niin avatko nyt sanaisen arkkunsa, jotta kaikki voivat valmistautua siihen, mitä tulemme kohtaamaan? Finanssiala on tärkeä ala Euroopassa – se on tärkeää, koska se tukee muita teollisuuden aloja. Ja tätä tullaan seuraamaan hyvin tiiviisti, mikä on siirtymävaiheen mikä on päätös siirtymävaiheen suhteen ja mikä on päätös koskien tulevia suhteita yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. What was the question of the Czech? Niin, mikä tämä kysymys Tsekistä oli? Voisitteko toistaa, sanoa puheenjohtaja. One part was the... Yksi osa oli sama kuin Ranskan kollegalla, eli kaikissa, kaikilla suurilla teollisuuden aloilla, miten omaa teollisuutta me voitaisiin suojella epäreilua kilpailua vastaan. Kuka näitä suuria yrityksiä ostaa? ArcelorMittar on tyyppiesimerkki joka osti enemmistön kehittyneimmistä terästehtaista Euroopassa. Ja itse asiassa Tsekissä meillä on ongelma, koska Vitkovitse Steel myydään ryhmästä, konsernista. Ja valiokunta on tilannut tai päättänyt kilpailun vuoksi. Mutta siis tiedättehän, olette aika oikeassa. Täytyy aina seurata, että kuka haluaa ostaa kunkin yhtiön, koska silloin tällöin on joitakin yksikköjä, jotka ihan kaksi-kolme päivää sitten aloittivat toiminnan. We had such a problem in, in the case of Paul. Tällainen oli Poldin tapauksessa. Poldi Steel tuhottiin, myytiin äskettäin toista kertaa jollekin ihan tuntemattomalle ostajalle. Ja toinen kysymykseni oli, entäs sitten Euroopan säiliölasi teollisuus? 50 prosenttia kapasiteetista on ostettu, amerikkalaiset ostaneet. Amerik- Emmons Linoa. Minä olen itse alalta, tiedän oikein hyvin. Tässä yksi esimerkki toisenkin tyyppisissä lasissa on. Amerikkalainen yhtiö osti suuren osan tästä sektorista. Miten voidaan kohdella näitä uusia tulijoita, suuria? Miten omia työpaikkojamme su- suojata? On mahdotonta suoraan vastata tällaisiin kysymyksiin, mutta on siltikin tärkeää tietää, että tällainen huomio voidaan esittää ja painottaa – se on hyvin mielenkiintoista teollisuuden tulevaisuuden näkökulmasta ja että olemme sitä tietoisia tässä selitykseni kollegalle. Niin, mutta todellakin, jos kysytään vain kysymyksiä, johon tietäisin vastauksen, niin kokous olisi kovin lyhyt. Niin. En tunne lasiteollisuutta millään yksityiskohtaisuuden tasolla. Ei taida olla meille ilmoitettu sektorin fuusioista äskettäin. Eli kirjaan vain ylös tiedoksi tämän teiltä. Toinen ehdotus parlamentin edessä on, tai käsittelyssä on, on se, että voitaisiin suoria ulkomaisia investointeja seurata. Niille on paljon hyvää käyttöä, mutta jos halutaan sanoa, että onko muutama sana investoijasta sanottavana, niin se olisi ihan järkevää. Mielestäni se on hyvä asia. Joillakin se valtioilla tällaiset mekanismit ovat jo käytössä. Se, mitä ehdotamme, on, että kaikille jäsenvaltioilla voisi olla tällaisia seulonta, seurantamekanismeja käytössä, jotta voidaan tietää, ovatko investoijat investoimassa oikeasta syistä niin sanotusti ja kovasti tuen tätä. Globaaleilla markkinoilla, joilla kilpailu ei lähelläkään täydellistä, ja jos välttämättä ei ole yhtäläiset olosuhteet, niin sitten täytyy pystyä suojelemaan itseään kauppasuojamekanismeilla, jos tukia annetaan Euroopan ulkopuolella ja että voidaan seuloa suoria ulkomaisia investointeja, koska sitten on Euroopan sisällä investointi ja tiedetään, että onko se oikeasta syystä vai ei. Ja sitten samaan aikaan kolmantena osana tätä strategiaa tietysti tehdään kaikki mahdollinen, jotta voidaan haitallisia haitallisia valtion tukia vähentää niin paljon kuin mahdollista. Tietysti ymmärrän, että se ei tapahdu vuodessa tai toimikauden aikana, mutta kyllä tapahtuu ja edistys on parempi kuin ei edistystä ollenkaan, myöskin tällä alalla. Minkä vuoksi Teemme yhteistyötä Cecilian kanssa, jotta voidaan saada tämä eri kauppasopimuksiin. Että haitalliset valtion tuet pitää lopettaa, niin kuin oli tämä kaksi ja puoli vuotta sitten VTOssa, jossa lopultakin sovittiin, että vienti maataloustuotteiden vientituet pitäisi lakkauttaa. Se ei nyt koske tätä valiokuntaa suoraan, mutta Euroopan maataloudessa on hyvin tärkeä. Eli kolmen tason strategia meillä on vastatakseni kysymykseen laajalti, laajasti ottaen että haluamme pystyä nopeasti ottamaan käyttöön polkumyynnin vastaiset toimet. Haluamme pystyä seuraamaan suorat ulkomaiset investoinnit, jotta voimme varmistaa, että syyt ovat oikeita. Haluamme olla vuoropuhelussa edelleen, että voimme sitten vähentää haitallisia tukia. Kiinan kanssa näin jo tehdään. Meillä on yhteistyöpöytäkirja allekirjoitettu vuoropuhelu meneillään ja vapakauppasopimuksessa tai kauppasopimuksessa on myös kapasiteettimekanismista sitten Äh, siihen päästäkseni. Ihan oikein sanotte, kautta Euroopan niiden luomisessa autetaan. Ne ovat kaikki aika erilaisia, koska niissä näkyy energiatuotannon perinteet jäsenvaltioissa. Yhteistä niillä on, on se, että niitä ensinnäkin tarvitaan, ja jäsenvaltion asia on sitten tuottaa taustatiedot siitä, että voidaan sanoa, että tarvitaan. Ja sitten toiseksi niitä tarvitaan, jotta kilpailu häirintyy mahdollisimman vähän. Ja sitten kolmanneksi, että ne ovat väliaikaisia, koska kuten sanotte, niin parlamentti on kovasti tehnyt työtä, jotta voidaan tehdä lainsäädäntöä, että voidaan tehdä markkina, energia-alan markkinauudistusta. Ja tämä markkinauudistus ja ajatus energiaunionista, niin pitäisi tietysti mahdollistaa, että jäsenvaltiot voivat auttaa toisiaan, jos tulee tilanne, että tarvitaan uusiutuvia varaenergiaa, tai sitten, että on huippukulutus joinakin aikoina. Ja nyt kapasiteettimekanismissa on se, että ne ovat väliaikaisia. Useimmilla niistä on myös sellainen osatekijä, että ne ovat avoinna rajat ylittävään tarjontaan. Ja niissä on myöskin se piirre, että otetaan kysyntävastaus huomioon, koska usein on paljon halvempaa ja tehokkaampaa tehdä sopimuksia äh, suuren kuluttajan kanssa. Että jos tulee odottamattoman huippukulutus, niin sitten käytetään se kulutus, jotta voidaan tasaa, tasoittaa, kysyn, tasata kysyntää verkossa. Ja tämän vuoksi mielestäni ajoitusta voidaan näin puolustaa, vaikkakin lainsäädäntöä muutetaan niin, että nämä asiat otetaan mukaan väliaikaisena toimena vaan vain tarvittaessa. Ja tämä vain tarvittaessa osuus on hyvin tärkeää, että häiriöitä ja markkinoille tulee enempää kuin on jo. Tar- julkiset tarjouskilpailut, julkiset hankinnat, tämä on bien, kollegani Pienkovskan vastuualuetta, joten en tiedä tästä tarpeeksi syvällisesti, mutta tärkeä osa oli nämä muutokset, joilla mahdollistetaan, että ei pelkästään ole hintavertailua, koska hinta ei ole riittävä siihen, että olisi oikea tuote toimitettuna. Kyse on laadusta, siitä, miten se tuotetaan, jälkimarkkinapalvelut, joita halutaan. Ja tietysti tärkeä asia on se, että julkinen viranomainen pyrkii tässä tarjouspyynnössä saamaan oikeat tarjoukset. Mielestäni se on kovin tärkeää, koska niin paljon on sanottavana siitä, että infrastruktuuria rakennetaan, otetaan digitaalista infrastruktuuria käyttöön, se on paljon tärkeämpää kuin itse hinta. Ajoitus, teknologia, laatu, myyjä, kaikki voidaan nyt ottaa huomioon julkisessa tarjouskilpailussa. Kysyitte myös siitä, että haluammeko saada aikaan suuria eurooppalaisia menestyjiä. Emme me niitä saa aikaan, vaan elinkeinoelämä niitä saa aikaan. Halutaan, että ollaan varpaillaan ja äh, pärjätään kilpailussa mieluummin kuin niin, että on tällaisia turvatyynyjä. Ja hyvä esimerkki mainitsin tuossa alustavasti olisi esimerkiksi ECB Müller ja AB Imbem. Siis suurin olutpanimo maailmassa nyt. Ne ovat eurooppalaisia yhtiöitä. Seitsemän tehdasta myytiin Euroopassa. Muuten olisi hyvin vähän kilpailua Euroopassa ja nyt on suurin olutpanimo maailmassa on eurooppalainen. Ja se kuvaa hyvin sitä, että emme näe ristiriitaa sen välillä, että mitä kutsuisimme eurooppalaisiksi menestyjiksi ja kilpailuvälillä. Ihan päinvastoin. Mielestämme niin, että jos haluaa pystyä pärjäämään globaaleilla markkinoilla, ottaen huomioon vielä senkin, että haluamme seurata ulkomaisia investointeja, niin se edellyttää sitä, että on kilpailukykyinen ja voi olla kilpailukykyinen vain, jos on vastakilpailijoita. Muuten ei näin ole. Ja sitten sokerina pohjalla tietysti kysymys siitä, että miten pienet yritykset pääsevät markkinoille tai saavat käyttöönsä eurooppalaisia varoja. Tietysti toivottavasti yhdessä mahdollistamme sen, mutta myöskin, että on varoja pääomamarkkinoilta. Kollegat niin yrittävät löytää erilaisia tapoja saada se aikaan, koska nyt olemme paljon puhuneet suurista teollisuuden aloista, kuten teräs, mutta kuten puheenjohtaja sanoi alun perin, Eurooppalaisen elinkeinoelämän selkäranka ovat pk-yritykset. Ne ovat alihankkijoita, ne ovat niitä, jotka saavat aikaan kysyntä isoille yrityksille ja toimialan kannalta on yhtä tärkeää, että pk-yritykset toimivat hyvin. Niin, kiitos teille. No tuota, sopiiko teille kaksi lisäkysymystä? Tämä on niin harvinainen mahdollisuus. Herra Mata. Kiitos puheenjohtaja. Halusin tarttua siihen, mitä Guen kollega sanoi. No, missä, no, no odotakaa nyt. Annoitte puheenvuoron minulle ja nyt kyllä pidän siitä kiinni. En ole vielä lopettanut puheenvuoroni. Niin Komission jäsen Vestager, te puhutte aina eurooppalaisesta kuluttajasta, eurooppalaisesta kuluttajasta ja en kestä sitä, kun ajatellaan vaikkapa mm, juuri metallialaa ja ArcelorMittalia ja te sanoitte, että te eh, asiakkaat ottivat teihin yhteyttä ja olivat peloissaan siitä, että tämä suuryritys kehityksen muodostuminen jotenkin vaikuttaisi hintoihin, mutta kuka edes uskoo tällaista idiotismia? Ja jos nyt kuunneltaisiin asiakasta, niin eurooppalaiset markkinat olisivat joku muurien suojaama alue. Ja jos hinnat ovat liian korkeita Euroopassa, niin miksei sitten lähtisi Amerikkaan tai Kiinaan hakemaan halvempia tuotteita? Ja 2008 vuodesta lähtien eurooppalainen metalliteollisuus on äh, vähentynyt ja tällä hetkellä ollaan alijäämän puolella tuotantoa ajatellen, kun se joskus oli 40 miljoonaa tonnia. Ja nyt joskus äh, tässä voidaankin kysyä, että eikö työpaikkojen säilyttäminen ja taitotiedon säilyttäminen voi olla jonkinlainen kriteeri ajatellen joustavuutta tässä kaikessa, näiden kaikkien sääntöjen. Äh, no, tämähän on ihan esimerkkitapaus ja minä pelkään, että nyt huomenna vaikka kalkkikanali ja Algon ja niihin liittyvät kaupat, niin ei kyse ollut siitä, että se olisi kiin, ollut kiinnostunut tästä itse tuotteesta tai työkalusta, vaan se oli kiinnostunut eurooppalaisesta taitotiedestä. Ja nyt ei enää sitten alumiinia juurikaan tuoteta Euroopassa. Kaikki tapahtuu Kanadassa ja muualla. Kalati, sama asia. Tsekin tasavalta, sama asia. Jos nyt tällaisia sulatusuunipaikkoja suljetaan Belgiassa, Ranskassa, niin emme voida enää niitä uudestaan edes avata, koska taitotieto on menetetty. Tämä on todellinen raama. Kiitos. Kun on näin tarkka ja arkaluontoinen kysymys, niin niillä on varmaan helppo vastata. Mutta herra Langen, kolmas kysymyskierros teille ei sittenkään. Kiitos. Lisäkysymys Ramartanilta teille. I think we, we have uh, different skills when it comes to looking in. Meillä on kaikilla eriävät taidot, mitä tulee selvän näkemiseen. Minä en tätä teidän näkemystä välttämättä jaa. Meillä on monipuolinen terässektori. Me tuotamme usean eri laatuluokan terästä usealla eri tavalla. Yksinkertaisesta teräksestä monimutkaisen teräkseen, joten näin ollen on vaikea tunnustaa näinkin synkkää kuvaa, tilannekuvausta, ellei jotain mullistava äh, tapahdu maailmanlaajuisen talouden kannalta, niin kaikki eri maailman osiot joutuvat äh, löytävän ratkaisun ylikapasiteettiin terästuotannossa. Ja tämä keskustelu on nostettu esiin teräksen ylikapasiteettifoorumissa, johon eurooppalaiset kiinalaiset äh, Yhdysvaltalaiset kaikki osallistuvat. Eri terästuotteiden välillä on tärkeää tehdä pesero sen suhteen, kuinka pitkälle nämä tuotteet matkaavat. Joidenkin terästuotteiden suhteen on mahdollista ostaa terästuotteita Euroopan ulkopuolelta, koska kuljetusalat, kuljetusajat ja toimitus, toimitukset ovat toteutettavissa. Me katsomme aina kuinka pitkälle teräs matkaa? Kenen puoleen käännytään, mikäli hinta nousee liian korkealle? Ja tässä löytyy tietynlaisia malleja. Tietyt terästuotteet eivät matkusta pitkiä matkoja, koska kysyntä on korkea, laatu on tärkeä ja lisäksi oikea-aikaiset toimitukset ovat merkittäviä asioita – se, että on varma, että saa toimituksen tietyissä aikapuitteissa, on liian tärkeää, että mentäisi muualle. Ja tämä on nähtävissä Euroopan unionin terästuotannossa. Lisäksi terästä tuotetaan hyvin eriävillä tavoilla perusteräksestä korkeamman teknologian teräkseen. Ja tietynlaisia teräslaatuja tarvitaan tuontitavarana, koska sitä yksinkertaisesti tuoteta Euroopassa. Ja tässä valitetaan nimenomaan näistä polkumyynnin toimista, koska sitten ei saada ostettua terästä oikean hintaan. Ja yksi terästyö tuota enemmän terästyöpaikkoja. Euroopassa on 360 000 työpaikkaa useassa eri jäsenvaltiossa ja 30 miljoonaa työntekijä työskentelee yrityksissä, jotka käyttävät terästä. Ja nämä ovat riippuvaisia kilpailukykyisistä hinnoista, jotta heidän omat tuotteet pärjäävät markkinoilla. Ja siksi meillä on velvoite, että me katsomme koko arvoketjua, emmekä ainoastaan tiettyä arvoketjun pätkää. On tärkeää, että että mm, eurooppalaiset yritykset pysyvät kilpailukykyisinä. Even, even if uh, there are some jos keskustelun lopussa jotain erimielisyyttä komissio ja sen olen varma siitä, mutta kuitenkin olemme täysin tyytyväisiä siitä, että olitte paikalla. Se on niin kovin tärkeää teollisuuden näkökulmasta, mutta myös digitaaliala, energiaala, myös avrauspolitiikka jopa. Eli läsnäolonne kilpailusta vastaavana komission jäsenenä. Globaalit kilpailijat, valtion tuet, polkumyynti, reilu kilpailu, eurooppalaiset huippuyritykset. Tärkeitä kysymyksiä ja tällaisessa tilanteessa on vaikea edetä, tiedämme sen, että olisi todellakin kilpailukykyiset, kilpailulliset markkinat, vapaat markkinat. Ja myöskin globaalissa kilpailussa ollaan mukana. Ja kuten sanoitte, kilpailukykyinen voi olla vain jos jonkun kanssa kilpailee, on joku jonkun kanssa kilpailee. Hienoa. Se on e- e- ehkä yksi tärkeimmistä asioista, mutta tarvitaan työllisyyttä, tarvitaan työpaikkoja. Että onko sitten epäsopu yhden ja toisen välillä. Ja ei ole helppo edetä tässä tilanteessa, mutta kiitos kaikista kysymyksistä. Kiitos, että tulitte tänne. Se oli hienoa valiokunnan kannalta. Ehkäpä sitten ensi vuoden maaliskuuhun mennessä tulee uusiakin mahdollisuuksia. Meillä on paljon budjettivastuuta ja sitten haluaisimme olla valmiita neuvotteluihin maaliskuussa ensi vuonna. Ensimmäistä kertaa näin käy, mutta kiitos teille. also very much appreciate that you do such an effort also with the budget